Uh, be involved in the second stage of the open sky negotiations. So they're the delegations. Any questions or points on those? No? Okay. On hearings, the uh, coordinators have asked that we have three koordinaattorit ovat pyytäneet kolmea kuulemista. Ehkä muistatte edellisessä kokouksessa me puhumme siitä, että sen jälkeen, että olisi varsinaisia kuulemisia, tekisimme enemmän opintokokouksia ja kutsuisimme asiantuntijoita mieluummin kuin se, että täällä olisi valtavasti ihmisiä, lobbareita, teollisuuden edustajia ja niin edelleen. Mutta koordinaattori katsoo, että vielä tarvitaan kolmea kuulemista, eli tieturvallisuuskuuleminen, joka liittyy tieturvallisuusohjelmaan, jonka komissio on esitellyt. Sitten satamien energiaturvallisuus ja energiatehokkuus kuuleminen liittyy myöskin ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ja sitten valtamerten valtatiet. Eli mahdollisuus, tulevaisuuden mahdollisuuksia saarille ja muille eristetyille alueille. Eli tämä on nyt ehdotus. Ja sitten muita päätöksiä tehdään sitten, mitä tulee näihin opintotapaamisiin jos tuntuu siltä, että niitä tarvitaan. Että tässä siis nämä kuulemiset. Sopiko tämä kaikille? Hienoa. Tämä on hieno valiokunta. Sitten komitologia. Muistan, ette, että teemme päätöksen siitä, että lähetämme valiokunnan, valiokunnasta kaksi jäsentä seuraamaan komitologiaprosessia. Meidän täytyy varmistaa, että komissio ei yritä huiputtaa meitä komitologiamenettelyllä. Tätä on sovellettu menestyksekkäästi aikaisemmin ja Kuun ja Algedrai ovat suositeltuja jäseniä henkilöiksi, jotka lähtevät seuraamaan komitologiamenettelyä. Ja tämä alkaa siis marraskuussa, jos tämä sopii kaikille. Sitten keskustelu asioista, jotka on hyväksytty ensimmäisessä käsittelyssä. Minä ilmoitin koordinaattorille näistä päätöksistä, jotka odottavat neuvoston kantaa, mutta vielä emme ole kuunnelleet mitään Ruotsin ministeriltä. En nyt odottele mitään kovin nopeasti Eurovinetin suhteen, ja mitä tulee matkustajien oikeuksien sekä laivoissa että linja-autoissa, niistä keskustellaan marraskuun valiokuntakokouksessa. Ja silloin arvioimme tilannetta sen jälkeen, kun lokakuussa kokoontuu liikenneneuvosto. Ja neuvosto todennäköisesti tekee tästä päätöksen joulukuussa. Ja sitten ITS liittyen esittelijät voivat ryhtyä neuvottelemaan puheenjohtajavaltion kanssa. Sopiko tämä kaikille? Mikäli näin on. Siinä olivat puheenjohtajan ilmoitukset. Ja sitten Van Jalen saan ensi viikolla uudet silmälasit, niin nyt tiedätte miksi. Uh, Puheenjohtaja, niin myöskin kirjeet komissiolle näistä pilottihankkeista. Um, niin olet ihan oikeassa. Lähetin komissiolle kirjeen ja halusin vähän selvennyksiä liittyen vaikutusalaan ja tutkimuksesta, joka tehdään näistä lentotunneista. Eli onko tämmöisten tieteellinen tutkimus vai ei. Eli sovimme, että teemme tämän ja sitten palaamme koordinaattoreihin, kun saan tähän vastauksen. Sitten seuraava kohta. Keskustelu EMSAN kanssa. EMSAN pääjohtaja De Roite on paikalla. Me tunnemme toisemme jo hyvin pitkän ajan takaa. Eli on erittäin suuri ilo saada deroitajalle tänään paikalle. Hän kertoo meille EMSAn työstä ja puheenvuoro on teillä. Deroit, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Good morning. Kiitoksia puheenjohtaja ja huomenta valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minut on kutsuttu kertomaan korkeintaan 15 minuutin ajaksi näistä asioista. Ja samalla näytämme muutamia kuvia. Tämä nyt ei ole mikään PowerPoint-esitys, mutta vähän näytämme, mistä asioista on kyse. Eli ensinnäkin haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta tulla esittelemään EMSAn työtä täällä. Viime aikoina Samantyyppisiä keskusteluita on käyty rautatievirastossa ja ilmailuvirastossa. Ja olen iloinen siitä, että valiokunta kiinnittää niin paljon huomiota näihin kolmeen matkailuvirastoon. Minusta on aivan oikeutettua. Kaikki nämä virastot tekevät tärkeitä tehtäviä, kun pannaan täytäntöön kaikkia sääntöjä, joista te päätätte täällä. Ja selvästi on tilaa kehitykselle tähän suuntaan, eli odottelen avointa keskustelua teidän kanssanne heti varhaisessa vaiheessa. EMSA on yksi sääntelevistä virastoista, joka luotiin vuosituhannen alussa. Se on mukana panemassa täytäntöön monia teknisiin asioihin liittyvää lainsäädäntöä, nämä Erika-paketit. Ja sääntelevänä virastona siellä on selkeä mandaatti, joka on määritelty neuvoston ja parlamentin asetuksessa. Sillä on oikeudellinen henkilöllisyys, sillä on oma talousarvio. Se on vastuussa toimistaan ja myöskin toiminnan puutteista. On tärkeää korostaa, että yleinen politiikka tällä alalla on komission määrittelemä. Heidän kanssaan meillä on erityinen suhde ja palaan siihen sitten hetken kuluttua. Vaikka parlamentti ei ole mukana päivittäisessä työssä, on tietysti merkittävä tekijä kaikissa asioissa, jotka liittyvät talousarvioon ja uuteen lainsäädäntöön, jota nyt ilmenee. Ja tämä valiokunta on ollut hyvin suuri tukija EMSalle viime vuosina. Mitkä ovat sitten tärkeimmät tehtävät? No, EMSAn tehtävät voidaan jakaa kolmen ryhmään. Ensinnäkin me annamme apua komissiolle kaikissa asioissa, jotka liittyvät meriturvallisuuspaketin täytäntöönpanoon ja avunanto myöskin uuden lainsäädännön valmistelussa. Myöskin me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja yritämme löytää parhaita käytänteitä tehokkaaseen täytäntöönpanoon kaikkien näiden monimutkaisten kysymysten osalta. Toinen tehtävä on täysin jotain muuta. Prestige-aluksen uppoamisen jälkeen 2002 meillä on annettu myöskin toiminnallisia tehtäviä ja me torjumme öljyn saastumista. EMSalla on tällä hetkellä 16 alusta, jotka torjuvat öljysaastumisia ja ne on sijoitettu eri paikoille Euroopan rannikoita. Ja näitä aluksia voidaan käyttää, mikäli rannikoita uhkaa öljysaaste – ja meillä on myöskin satelliittiohjelma, jolla voidaan havaita öljyvuotoja. Ja sitten kolmas tehtävä. EMSA käyttää informaatiojärjestelmiä, joita tarvitaan, kun pannaan täytäntöön liikenteen valvontadirektiiviä. Ja tämä nyt on kaikkein suurin tehtävä ja siitä voimme kertoa joka on lisää kohta. Sitten muutama esimerkki ja kuva siitä, mitä näihin kolmeen tehtävään konkreettisesti kuuluu. Ensinnäkin komission auttaminen täytäntöönpanossa ja niin edelleen. EMSA tekee hyvin paljon tarkistuksia. Ja tarkistus perustuu aina sille, että tarkastajat toimivat tehokkaasti ja me tarkastamme näitä luokituksia. Ja nämähän tulevat tahoilta, jotka tarkastavat sen, että alusten rakentaminen ja korjaus tehdään korkeimpien standardien mukaisesti. Me tarkastamme esimerkiksi Bureau Veritas, Lois Register, tämän tyyppisiä aluksia. Me käymme pääkonttoreissa, sivukonttoreissa, myöskin Euroopan ulkopuolella. Käymme myöskin telakoilla, Kiinassa ja muualla. Ja valvomme, että nämä tarkistajat tekevät hyvää työtä. Toinen esimerkki. Kuten tiedätte, valtaosa merionnettomuuksista ei johdu teknisistä virheistä, vaan inhimillisistä virheistä. EMSAn tehtävä on myöskin tarkistaa merialaan liittyvän koulutuksen taso sekä jäsenmaissa että kolmansissa maissa. Kolmansissa maissa, kuten kuten varmasti tiedätte, valtaosa eu alusten miehistöistä ei ole peräisin EU-valtioista, vaan he ovat Indonesiasta, Filippiineistä, Ukrainasta ja niin edelleen. Ihmisiä on 50 EUn ulkopuolisesta maasta, jotka voivat tehdä töitä EUn aluksilla. Heidän koulutuksensa ja tutkintojensa taso on tarkistettava. Ja säännöstön mukaisesti näillä ihmisillä, meillä on oikeus tarkistaa koulutus niissä maissa, joista tulee henkilöstöä EUn laivoihin. Mutta jos kaikki 27 jäsenvaltiota alkaisivat käydä Filippiinillä ja Indonesiassa tarkistamassa koulutuksen tasoa, eli tehokkuuden nimissä päätettiin, että EMSA hoitaa nämä tarkistukset kaikkien jäsenvaltioiden puolesta. Voisin puhua tarkistuksista lisää, mutta en kuitenkaan niin tee, vaan korostan sitä, että kaikessa tarkistustyössä raportit lähetetään komissiolle ja komissio on se elin, joka päättää sitten jatkotoimista, mikäli sellaisia tarvitaan. Tietysti tarkistuksen kohde saa aina myöskin kopin raportista – ja pyydämme aina, että nämä tahot laatisivat sitten paremman toimintasuunnitelman. Sitten muita esimerkkejä. Komissio pyytää meitä tekemään tutkimuksia. Ja tällä hetkellä tietysti keskitytään laivojen päästöihin, kasvihuonepäästöihin – Siihen saattaa liittyä myöskin teknisiä kysymyksiä, eli esimerkiksi lauttojen vakaus ja niin edelleen. Eli me annamme neuvoja komissiolle. Ja komissio myöskin usein pyytää, että lähtisimme mukaan valtuuskuntamatkoille. Siellähän on rajoitetusti henkilöstöä. Tai sitten vain edustamaan komissiota IMO, ILO ja muissa työryhmissä. Sitten toinen tehtävä. Prestigein aiheuttama valtava saastuminen, no te varmaan ainakin te puheenjohtaja muistatte tämän. Euroopan toimielimet vastasivat nopeasti. Hyvin nopeasti päätettiin, että vaikka EMS oli juuri vasta luotu, se sai täysin uusia tehtäviä rakentaa verkosto tehokkaampia verkosto, jossa on tehokkaampia öljyvuototorjunta-aluksia. Näiden alusten tarkoituksena on kerätä öljy meren pinnalta – ennen kuin se ajautuu rantaan. On halvempaa kerätä se meriltä kuin sitten, kun se täytyy siivota rannoilta ja kalliolta myöhemmin. Sen lisäksi, että se aiheuttaa siellä hyvin paljon ympäristötuhoja. Meillä on 16 tällaista alusta käytössä tällä hetkellä. Kyse julkisen ja yksityisen tahon yhteistyöstä. Itämeren alueella on näitä aluksia. Sitten Atlantilla, Välimeren alueella ja myöskin Mustameren alueella. Tänä vuonna haluaisimme vahvistaa tätä kahdella uudella aluksella, toinen Suomenlahdessa ja toinen Biskajanlahdella. Tarjouskilpailuja on käynnistetty ja jos meillä käy tuuri, voimme allekirjoittaa vielä nämä uudet sopimukset ennen vuoden loppua. Samoissa puitteissa meillä on satelliittipohjainen öljyvuotoon havaintijärjestelmä. Jos nyt jätetään nämä suuret katastrofit ulkopuolelle, niitä sattuu muutaman vuoden välein, mutta päivittäin laivat, jotka kulkevat rannikoiden ohin, pumppaavat öljyä mereen, kun, he, kun siellä puhdistetaan konehuoneita ja niin edelleen. Se ei ole laillista, mutta näin kuitenkin käy. Ja kaikki nämä pienet vuodot aiheuttavat ehkä enemmän ympäristötuhoja kuin nämä satunnaiset suuret öljyvuodot. Järjestelmän nimi on Clean Seanet. Se on toiminut huhtikuussa 2007 ja sen avulla on havaittu satoja tällaisia vuotoja. Lyheistä yhteistyötä on kehitetty EMSAn kanssa ja rannikkovaltioiden kanssa. Ja 30 minuuttia sen jälkeen, kun satelliitti on havainnut nämä, silloin tästä toimitaan raportti valtiolle, joka vastaa tästä rannikkoalueesta. Jos satelliitti huomaa öljyjäljen, silloin tämän valtion pitää lähettää helikopteri tai lentokone tarkistamaan tilanne paikan päällä ja ryhtymään toimiin saastuttajaa vastaan. Tämä ei aina toimi, mutta usein kuitenkin se toimii. Ja järjestelmä kehittyy koko ajan. palveluita annetaan jäsenvaltioille ilmaiseksi. Se maksetaan yhteisön talousarviosta ja kaikki rannikkovaltiot ovat tässä mukana, myöskin Islanti ja Norja. Jäsenvaltiot ovat tyytyväisiä tähän palveluun. Ja yksi taho, tässä tapauksessa EMSA, voi neuvotella kaikkien rannikkovaltioiden puolesta näiden suurten satelliittiyhtiöiden kanssa. Ja näin olemme saaneet aikaan hyviä sopimuksia. Meillä on uusinta teknologiaa käytössä, ja hyvään hintaan. Mittakaavaedut ovat tärkeitä EMSAn työssä. Ja kun puhutaan satelliiteista, no sitten tämä kolmas toiminta-ala. No te kaikki olitte edellisessä, ne kaikki, jotka olivat edellisessä valiokunnassa muistatte, että lokakuussa 2007 neuvosto hyväksyi päätöslauselman, jossa todettiin, että EMSAn pitäisi kehittää EUn tietokeskus. Ja en nyt voi puhua tästä aikarajoituksen vuoksi yksityiskohtaisemmin, mutta kaikki kauppalaivat, missä hyvänsä ne ovatkin maapallolla, joutuvat lähettämään ainakin neljä kertaa päivässä ilmoituksen sijainnistaan – satelliittin kautta omaan jäsenvaltionsa. Ja tämän valtion pitää tallentaa nämä viestit ja sitten jäsenval- nämä valtiot vaihtavat näitä tietoja turvallisuussyistä. Eli jäsenvaltiot neuvostossa päättivät, että ei perustettaisi mitään yksilöllisiä tietokeskuksia, vaan haluttiin, että EMSA – kehittää tätä järjestelmää kaikkien puolesta. Taas on kyse, kyse mittakaavaeduista ja tehokkuudesta. Eli lyhyt aika puolitoista vuotta, ja tällä välillä järjestelmä on jo käytössä. Se otettiin käyttöön kesäkuussa, ja se täyttää odotukset, ja myöskin Norja ja Islanti ovat siinä mukana – ja myöskin jäsenvaltioiden meren takaiset alueet ovat mukana järjestelmässä. Tietokeskus kattaa 34 valtiota ja se on maailman suurin. Se kattaa 25 prosenttia maailman aluksista. Eli me voimme seurata, missä nämä alukset ovat, missä hyvänsä ne ovatkin maapallolla. Sitten lopuksi me olemme kuitenkin neuvotelleet ja miettineet, voitaisiinko näitä tietoja käyttää merirosvotoiminnan ehkäisemiseksi. Me otimme yhteyttä UNAan ja siellä oltiin hyvin kiinnostuneita tästä. 25. syyskuuta lähtien olemme antaneet näitä sijaintitietoja UNAFORille, mutta mutta vain niiden valtioiden osalta, jotka ovat antaneet siihen erikseen luvan. Näin armeija voi paremmin suunnitella meritoimintojaan ja suunnitella laivojen suojelua. Ja sitten vielä merivalvonta omilla rannikkovesillämme. Liikennevalvontadirektiivin mukaisesti Meillä on nyt tämä Safe verkosto jota on kehitetty, ja sen avulla voidaan valvoa laivojen liikkeitä eurooppalaisilla vesillä tarkemmin. Ja järjestelmän avulla voidaan myöskin tietää lasteista, mikäli laiva on mukana jossain välikohtauksessa, jos siinä on esimerkiksi vaarallista lastia. Eli näitä tietoja on tärkeää saada nopeasti. Me teemme yhteistyötä komission ja jäsenvaltion kanssa ja tätä järjestelmää on kehitetty viimeisen viiden vuoden aikana. Tämäkin järjestelmä otettiin käyttöön tänä kesänä ja me olemme nyt ottamassa sitä käyttöön ja olemme yhteydessä kaikkiin viranomaisiin eri jäsenvaltioissa. Ja meillä on yli 2000 käyttäjää, pelastuskeskuksia, satamia – kaikkia meripalveluita, jotka voi käyttää näitä palveluita. SafeSeaNet on selkäranka kaikille näille järjestelmille. Ja mitkä sitten ovat tulevaisuuden näkymät? Seuraavaksi me integroimme kaikki nämä valvontajärjestelmät. Ja sillä tavalla voidaan luoda uusia tuotteita. Esimerkiksi jos CleanSinet ja SafeSinet yhdistetään, silloin nähdään nämä öljyjäljet, mutta lisäksi tiedetään, mikä laiva pumppaa öljyä mereen. Tiedetään, kuka on saastuttaja. Ja se on nyt sitten ohjelmistossa vuodelle 2010. Sitten voiko tämä meriturvallisuusvalvontajärjestelmä, jota nyt kehitetään, Voidaanko sitä käyttää myöskin muualla? Esimerkiksi Frontex. Sehän vastaa laittoman maahanmuuton torjunnasta. Se asia ei kuulu meille. Mutta Frontexin tarkoituksiin tarvitaan myöskin merivalvontajärjestelmää, jotta voidaan paremmin suojella EUn eteläisiä raja-alueita. Me sirjoitimme Frontexin kanssa sopimukseen, ja niin me katsomme nyt, mitä voitaisiin tehdä yhteistyössä. Sama koskee kalatalousvirastoa. Kalastuksen valvontaan tarvitaan sähköinen järjestelmä. Siellä on aika kallis järjestelmä. Mielestäni me olemme tehokkaampia ja me olemme tekemässä sopimuksen ja katsomme, millaista yhteistyötä voisimme tehdä. UNAFOR, se tulikin jo mainittua. Hyvin monet amiraalit käyvät EMSassa nykyisin kyselemässä, millaista yhteistyötä voitaisiin tehdä. Komissio on tietenkin kaiken pohjalla ja komissio edistää integroitua meripolitiikkaa ja tietojärjestelmien monipuolista käyttöä. Komissio on myöskin halunnut tehdä enemmän yhteistyötä naapurimaiden kanssa. Varapuheenjohtaja Tajani on tehnyt selkeitä lausuntoja tästä. Hän haluaisi, että EMSA olisi enemmän mukana Pohjois-Afrikan valtioiden kanssa, mitä tulee meriturvallisuuteen ja meriympäristön suojeluun. Hyvät valiokunnan jäsenet, herra puheenjohtaja, haluaisin nyt päättää puheenvuoroni tähän. Hyvin paljon on tehty kuuden vuoden aikana. Paljon on vielä tehtävänä Toivottavasti jonain päivänä voitte tulla Lissaboniin käymään EMSassa. Siellä on 200 innokasta työntekijää, jotka tekevät töitä meriturvallisuuden parissa hienossa uudessa rakennuksessa. Ja olisimme ylpeitä näyttää, näyttäisimme teille, että teidän rahoillanne ja teidän avullanne on saatu hyvin paljon aikaa tällä alalla. Kiitoksia. Kiitos. Herra de Reuter, on erittäin mielenkiintoista nähdä laivan perä. Siis, tässä on, jossa on Erikan paketti esitteissänne. Ensiksi koordinaattorille puheenvuoro kolme minuuttia ja sitten jäsenille kaksi minuuttia. Meillä on hieman yli puoli tuntia aikaa, joten aion raasti paukutella nuijaa. Mutta ensiksi EPP-ryhmästä ja sen jälkeen herra Alcatroy. Äh, danke, Reuter, Kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoisesta alustuksesta ja työstä, jota EMSA on tehnyt laivojen turvallisuuden ja mereturvallisuuden osalta. Tämä on hyvin tärkeää jäsenvaltioille, kun kyse on merien saastumisesta. Kuuntelin hyvin tarkkaavaisena, että tämä liittyy myöskin laivojen henkilöstön koulutukseen. Mehän tiedämme, että kolmansista maista peräisin oleva henkilöstö, heidän täytyy olla hyvin koulutettuja, koska he toimivat meidän merialueellamme. Ja onko kyse sitten Välimerestä tai Viskänlahdesta, näitä asioita ei aina tunneta niin hyvin. Tekniset edellytykset turvallisille laivoille, se on toinen keskeinen kohta. Ja meidän täytyy aina viitata siihen, että erityisellä tavalla. Rahtiliikenne on tässä erityisesti mukana. Ja me olemme aina tehneet päätöksiä siihen, että yksirunkoiset öljytankkerit saavat vain rajoitulla tavalla matkustaa merialueellamme. Ja nämä aiheet, joista te puhuitte, clean ne ovat erittäin merkittäviä yhteistyö teidän virastonne ja myöskin viranomaisten välillä jäsenvaltioissa on tietysti erittäin tärkeää. Ja mikäli onnistumme siinä, että ei pelkästään seuraa näitä vaarallisia kuljetuksia, öljykuljetuksia ja muita, vaan myöskin niitä, jotka pumppaavat öljyään mereen Nämä voidaan havaita satelliitin avulla ja kansallisten viranomaisten kanssa voimme huolehtia siitä, että paikalle lähetetään lentokoneita. Eli Saksassa meillä on 180 tällaista tarkkailukeskusta ja me voimme sitten vaihtaa keskenämme näitä tietoja. Se on tärkeää. Tulevaisuudessa olisi tärkeää tietysti se, miten Galileo-navigaatiojärjestelmää voitaisiin käyttää tässä suojelutehtävässä. Tämä on hyvin ratkaisevassa asemassa, mitä tulee meriturvallisuuskysymyksiin. Puheenjohtaja heiluttelee siellä nuijaa, mutta kysyisin vielä, millä tavalla voimme koordinoida tehtäviä niin, että kansalliset viranomaiset voivat tehdä yhteistyötä EMSAn kanssa ja jotta olisi riittävästi kapasiteettia toimia silloin, kun laiva joutuu onnettomuuteen merellä. Meillä pitää olla hinauskapasiteettia, joka pitää määritellä, ja näitä kapasiteetteja voidaan ottaa nopeasti käyttöön. Ja mielestäni näitä toimia täytyy toteuttaa vielä tehokkaammin tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos siitä, että tosiaan huomasit, että heilutin nuijaa. Herra, herra Elkadoi Demariryhmästä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra De Reuterille selvästä esityksestä. Minulla on kolme kysymystä. Ensiksi, kuten herra Kunne sanoi, saastuminen, laivojen aiheuttama saastuminen, eh, siis kun ne tyhjentävät tankinsa ja niin edelleen, viittasit sitten siihen, että teknologiaan, mitä tulee miehistöjen käyttäytymiseen ja silloin tällaisissa tapauksissa, onko olemassa jotain muutoksia ja kuinka monta tällaista saastuttajaa saatte verekseltään kiinni? Se on ensimmäinen kysymykseni. Katsoin teidän esitettänne ja sivulla kolme on tilastoa koskien joitakin raportoituja onnettomuustapauksia 2004-2008. Sinä aikana itse asiassa näiden määrä kaksinkertaistui. Tässä on kysymys yleisistä luvuista, eikä tästä näe kuinka vakavia onnettomuudet ovat. Johtuuko tämä paremmasta raportoinnista tai siitä, että laivaliikenne on lisääntynyt vai mikä on syynä? Ja viimeinen kysymys, sanoitte, että Joissakin tapauksissa edustatte komissiota, esimerkiksi IMOssa, joten minä aprikoin sitä, että jos ajatellaan tulevaa Kööpenhaminan ilmastohuippukokousta, tiedämme, että paljon tehtävää on Komissio on tehnyt työtä koko merenkulun siivoamiseksi jopa kansainvälisellä tasolla, jotta voitaisiin CO2-päästöjä vähentää. Voisitteko sanoa hieman nykytilanteesta, mitä tähän tulee? Kiitos. Herra Elka Droi, minuuttia 55 sekuntia ja sitten Alderyhmästä edustaja Maista. Ja. Ja vielen Dank, Herr Reuter, für Ihren Vortrag. Kiitoksia tästä alustuksesta. Se oli erittäin kiinnostava ja haluaisin sydämellisesti kiittää teitä siitä. Kaksi kysymystä. Minulla nyt varmaan ei mene kolme minuuttia. Ja ensimmäinen kysymys liittyy satelliittijärjestelmään. Tehän sanoitte, että satelliittijärjestelmässä kaikki valtiot eivät ole suostuneet siihen lähtemään mukaan. Näitä on 35 järjestel- valtiota mukana. Olisiko teidän mielestänne järkevää, että kaikki valtiot voitaisiin ottaa mukaan ja mikä siihen tarvittaisiin, jotta tämä onnistuisi? Ja sitten toinen kysymys. Jos käytetään satelliittivalvontaa sitten, että saa tietoja pelkästään ympäristösaastumisesta ja öljyvuodoista, vaan te saatte myöskin hyvin paljon muita tietoja. Eli kyse on nyt tietosurva-kysymyksestä. Eli että kyse olisi vain tiedoista, joita tarvitaan, esimerkiksi öljyvuotojen osalta, että niitä toimitaan edelleen, mutta mitä tapahtuu näille muille tiedoille? Niitähän ei saisi päästä väärin käsiin. Thank you very much, Mrs. Meissner. Kiitos. Herra Kramer vihreistä tietysti. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tästä mielenkiintoisesta alustuksesta, erityisesti tästä Clean Sea Servicesta. Sitten yksi perustavanlaatuinen kysymys. Usein puhutaan EUn ja IMOn välisestä köydenvedosta. Jos Pitchikes nyt olisi täällä, hän varmaan sanoisi, että IMOssa on sääntöjä, joita vain kolmessa neljässä jäsenvaltiossa toteutetaan. Voitteko vahvistaa tämän ja mitä te neuvoisitte, mitä IMO-sääntöjä ei vielä ole sovellettu kansallisella tasolla? Sitten te mainitsitte esimerkin, että laiva tulee satamaan ja siellä puhdistetaan tankki ja se puhdistetaan ja tyhjennetään nämä sitten meren, mikä on tietysti laitonta. Tämä tietysti on laitonta. Ja jos satelliittijärjestelmällä huomataan tällainen laiva, niin mitä sitten tapahtuu? Kuinka korkeita nämä rangaistukset ovat? Ovatko ne niin korkeita, että se todellakin tekee sen kannattamattomaksi? että näin ei kannata enää tulevaisuudessa tehdä. Ja eikä minulla olisi lupa siihen, että EU-vesillä voisi olla vain sellaisia laivoja, jotka ovat mukana satelliittivalvonnassa, jotta meillä ei olisi näitä mustia lampaita niin paljon. Lentoliikenteessä tässä on jo onnistuttu, eli kaikki EUn lentokoneet ovat mukana päästökaupassa, mitään poikkeuksia ei ole. Eli mitä mahdollisuuksia tässä on ja miten voisi tätä tukea? Thank you, Mr. Kramer. Finally, in the first... Kiitos äh, viimeisenä ensimmäisessä, ensimmäisellä kierroksella herra van Lauwe. De Ruiter voor uw eh, interessante presentatie. Ik heb een vraag over het proces en over de inhoud. Wat het proces betreft... Tämä ongelma koskee kaikkia virastoja, eli heidän sijaintinsa meidän pitäisi puolustella sitä, mitä siellä tehdään. Tiedän, että tehän annatte neuvoja komissiolle, mutta te voisitte ehkä kertoa, kenelle te vastaatte Euroopan toimielimissä siitä, mistä teette. Eli kyse on vastuusta. Haluaisin tähän täsmällisen vastauksen. Sitten puhuitte näistä tarkistustiimeistä. Minä tiedän, että Englannissa ollaan huolissaan joidenkin tavaroiden laadusta, joita tuodaan Kiinasta. Katsotteko, että tämä on ongelma myöskin meriliikenteessä? Okay, Mr. Kiitos, herra de Reuter. 12345. Jos saan aikaan tai voin pitää kuria hieman, siis 10 minuuttia vastauksiin ja sitten jäsenille jää mahdollisuus vielä esittää kysymyksiä. Well, thank you for... Kiitos hyvin inspiroivista kysymyksistä. Haluaisin yrittää vastata selkeästi ja tiiviisti. Ensiksikin on kysymys siitä, miten EMSA voi paremmin auttaa rannikkovaltioissa silloin, kun tapahtuu erilaisia, erilaisia hätätilanteita ja onnettomuuksia merellä. Se oli herra Kuunin kysymys. Haluaisin korostaa sitä, että EMSA ei ole eurooppalainen rannikkovartiosto. Rannikkovartiosto kuuluu jäsenvaltioille. Ne vastaavat sen operatiivisesta toiminnasta rannikkovesillään. EMSA sitä vastoin tarjoaa yhteiset ja paremmat välineet niin, että jäsenvaltioiden rannikkovartiostoilla on esimerkiksi Netin kautta parempaa informaatiota, minkälainen lasti aluksilla on. Me, en maininnut sitä, mutta meillä on myös kemiallisia aineita koskeva järjestelmä, jos on esimerkiksi kemiallinen tankkialus, niin ongelma on aina, vaikka aineen nimi löydetään, niin rannikkovartiosto ei yleensä tunne, mitkä sen järjestelmän ominaisuudet ovat. Euroopan kemiallisen teollisuuden kanssa meillä on järjestelmä, joka sallii rannikkovartiostolle mahdollisuuden olla yhteydessä siihen yritykseen, joka tuottaa kemiallisen aineen ja voi näin ollen neuvoa, mitä tehdä tai ei tehdä. Me annamme tai tarjoamme lisävälineet niin, että rannikkovartiosto voi toimia tehokkaammin. Ainoa merellä tapahtuva operatiivinen toiminta on siis se, miten vastaamme saastumiseen. Clean Seanetistä esitettiin useita kysymyksiä. Se on aika ymmärrettävää. Se on sellainen järjestelmä, joka, johon kiinnitetään paljon huomiota. Kuinka monta syytettä esimerkiksi Clean Seanetin perusteella, se oli kysymys. Haluaisin siitä aloittaa. Se on itse asiassa sellainen asia, johon on kiinnittävä enemmän huomiota. On olemassa koko joukko jäsenvaltioita, jotka ovat järjestäneet toiminnan erittäin tehokkaasti. On aina vaarallista mainita nimeltä joitakin valtioita, mutta haluaisin mainita Brestissä Ranskassa toimivan yli, yleisen syyttäjän, joka on merenkulun asiantuntija. Hän on yleinen syyttäjä eikä ole kaino. Silloin kun satelliitti esimerkiksi tunnistaa sieltä öljypäästön, niin silloin esimerkiksi lentokoneesta vielä todetaan tämä ja sitten saadaan asiantuntijalausunto. Tämä on öljyä ja tämä on alus, jonka näimme. Ja sitten yleinen syyttäjä katsoo, onko tarpeellista lähteä rikkomusmenettelyyn tai oikeudellisiin toimiin. Ja silloin sitten joko, siis he eivät ole millään tavalla ujoja, 4-5 tuhatta euroa sakkoa ei ole mikään poikkeus – mutta myös Mustalla merellä olemme nähneet sellaisia tapahtumia, joissa, tapauksia, joissa satelliitti on tunnistanut saastuttajan ja sitten alus, no, aluksen varustamo pakotettiin maksamaan. Mutta syytteet hän järjestetään eri tavoin kussakin jäsenvaltiossa, joten jotkut joissakin valtioissa halutaan enemmän todisteita. Esimerkiksi kuka antoi äh, aluksella määräyksen tai komensi avaamaan äh, venttiilin. Ei tämä ole EMSAn asia. Meidän osuutemme on tarjota sellaiset välineet, joilla pystytään tunnistamaan saaste ja mahdollinen saastuttaja tai todennäköinen saastuttaja. Mutta haluaisin avata keskustelun syyttäjää yhteisön kanssa jäsenvaltiossa. Minun on puhuttava komission kanssa, koska tämä ei kuulu meidän toimivaltuuksiimme, mutta meidän on saatava kaksi osapuolta yhteen. Eli aloitettava keskustelut siitä, mitä voisimme parantaa ilman, että vaadin minkäänlaista omaa osuuttani tai sananvaltaa. Toinen kysymys oli siitä, että miksi onnettomuuksien määrä 2004-2008 välisenä aikana lisääntyi. Ei ole mitään tieteellistä näyttöä tästä, mutta tämä, tänä aikana merenkulku räjähdysmäisesti lisääntyi ja erittäin vaikea oli löytää miehistöjä, löytää osaavia miehistöjä, päteviä miehistöjä, joten 2004-2008 on nähty, että Inhimilliset virheet, erehdykset ja niistä johtuvat onnettomuudet lisääntyivät. Esimerkiksi monet karille ajot, konehuoneongelmat, koska konehuoneessa ei enää ketään ole, vaan kaikki toimii automaattisesti. Joten eh, nyt merenkulku on sitten vähentymässä, joten uskon myös, että onnettomuuksien määrä vähenee. Onneksi ei ole ollut mitään suurta katastrofia mutta monia läheltä piti tapauksia. Sitten esitettiin kysymyksiä päästöistä, CO2-päästöistä ja haluaisin ottaa tähän mukaan rikinkin. Tämä on erittäin tärkeä ala. Paljon on tehty Euroopassa päästöjen vähentämiseksi autoista, junista, maataloudesta, voimaloista, mutta valtameri valtameren merenkulku on, on tässä säästynyt, koska tässä on kysymys maailmanlaajuisista markkinoista ja tiedän, että tässä ollaan oltu aika hitaita. Mutta Imoa on painostettu tekemään asialle jotain, mutta, mutta aika hitaasti tässäkin toimitaan. Mitä Pohjois-Eurooppaan tulee, niin on määritelty tällainen – aika kunnianhimoinen päästörajoitusalue. Ennen kaikkea mitä rikki saasteisiin tulee, joka aiheutuu laivoista. Tässähän käytetään raskasta öljyä, joka sisältää siis polttoaineena, joka sisältää paljon rikkiä. Ja mitä maa, enemmän maalla vaaditaan puhtaampia polttoaineita, sitä enemmän rikkiä ja muita saasteita päätyy merenkulun käyttämään polttoaineeseen, joka on tällaista jätepolttoainetta. En tässä yksityiskohtiin halua mennä, mutta olemme tällaisena konsulttina, mitä eri komission yksiköihin tulee, niin olemme mukana politiikan laatimis- tekemisessä. Kysyitte myös tästä merirosvotoiminnasta, piraattitoiminnasta. Olin erittäin iloinen kuullessani kysymyksenne jotta voisin selvittää asiaa. Tämä on hyvin ajankohtainen asia. 25. syyskuuta, eli vain kaksi viikkoa sitten, lähetimme viestin kaikille jäsenvaltioille ja sanoimme siinä, että teknisesti nyt voimme LRID, LRIT-tietoa toimittaa Unaforille, jos annatte lupanne. Jotkut jäsenvaltiot vastasivat heti, joko päivän tai seuraavaan kahden päivän sisällä. Ja Siis sitten tämän tiedon toimitamme Unaforille ja uskon, että harkinnan jälkeen kaikki tulevat antamaan luvan. Sitä ainakin toivomme, mutta aiomme puhua kunkin jäsenvaltion kanssa yksilökohtaisesti. Tietosuoja oli toinen huolenaihe. Kaikki tiedonvaihto tapahtuu suljetussa verkostossa EMSan ja sitten äh, autorisoitujen käyttäjien välillä. CleanSeaNet ei ole ongelma, käyttäjien määrä on rajallinen. Mitä sitten SafeSeaNetiin tulee, mainitsin varmasti sen, että on yli 2000 autorisoitua käyttäjää. Joten niiden pitäisi toimia kurinalaisesti, eikä paljastaa tietoja sellaisille, joilla ei ole lupaa sitä saada. Esimerkiksi satamatieto saattaa olla arkaluontoista. Sitten suhde IMOn säännöstön ja eurooppalaisen säännöstön välillä. Aika yksinkertaista komissio on ottanut tavaksi kääntää kaikki asianmukaiset IMO-säännöt tai sovelt muuntaa ne EU-lainsäädännöksi. En usko, että mitään on siltä jäänyt huomaamatta Siis kaikki tullaan sisällyttämään EU-lainsäädäntöön joskus erityisin lisiin. Oli sitten kysymys myös herra Kramerilta Marpolista, eli yleissopimuksesta, joka koskee saastumista, saastuttamista. Marpol antaa oikeuden siis avomerillä – mutta ei rannikkovesillä eh, laskea eh, jäteöljyä. Siis on kysymys siitä Marpolissa, mitä voidaan tehdä avomerellä ja mitä voidaan tehdä rannikkovesistössä. Siis raasti sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että Clean Seanetillä valvomme tätä, eli sieltä ei saa pumpata mitään, siis sellaista, jossa on näkyvää öljyä. Satelliittijärjestelmä on muuten aika herkkä, se on hyvä, koska se havaitsee jopa pienetkin öljymäärät. Mitä sitten tulee rangaistukseen? Siis puheenjohtaja keskeyttää puheenjohtajan kautta ja mikrofoni. could have anarchy Anarkiahan syntyisi muuten, jos kaikki teemme näin. Kuten tiedätte, niin rangaistustaso se jätetään tuomarin harkintaan. Se on periaate. Mutta tässä on otettu käyttöön joitakin sääntöjä, jotka koskevat rangaistuksia silloin, kun kyseessä on alusten aiheuttama saastuminen. Siis näitä rangaistuksia ei ole harmonisoitu, mutta lainsäädäntö sanoo sen, että ne, jotka ovat vastuussa siitä, että alukset pumppaavat öljyä tai muita saasteita, vo, niitä voidaan ratkaista. Ei pelkästään hallinnollisilla sanktioilla ja rangaistuksilla, vaan myös todellisilla rangaistuksilla. Nekin tulevat tässä mukaan kuvaan kaikissa jäsenvaltioissa. Joten operaattori joka antaa komennon kapteenille pumpata jäteöljyä, saattaa joutua vankilaan. Se on sääntö. Haluaisin olla tarpeeksi rohkea ja vastata kysymykseen, joka koski, jos, joka oli yksinkertaisuudessaan, kenelle olette tilivelvollinen – päällikköni on meidän hallintoneuvostomme, jossa kaikki jäsenvaltiot ovat edustettuina ja jossa komissiolla on painava valtuuskuntansa. Se nimeää viraston johdon, hyväksyy työohjelman, saattaa antaa potkut johtajalle, saattaa hylätä vuosikertomuksen, budjetin ja niin edelleen. Mutta Euroopan parlamentti ei liioin ole hidas kutsumaan meitä kertomaan siitä, mitä olemme tehneet sille budjetille, jonka olette hyvin ystävällisesti antaneet käyttöömme. Parlamentti voi esittää kysymyksiä, teknisiä kysymyksiä, ja parlamentti tekee sen. TRAN-valiokunnassa, budjettivaliokunnassa, Euroopan tili, tilintarkastustuomioistuin tutkii viraston kaiken toiminnan vuosittain. Meillä on joka vuosi usean viikon vierailu. Siis itse asiassa joka ikinen kivi on käännetty ylös alaisin. Joten uskon, että on tarpeeksi valvontaa niin kuin pitääkin olla. Ja sitten lopulta kysymys, joka koski, koski teräksen laatua Kiinassa – myös merenkulkualueella tämä oli yksi kysymys tänä räjähdysmäisen kasvun aikana 2006-2008. Laivanvarustajat tilasivat niin suuren määrän uusia aluksia, mitä he nyt sitten katuvat, niin että joka ikinen terästeollisuuden työntekijä tai terästeollisuuden tehdas kutsui itseään telakaksi. Varsinaiset telakat olivat täystyöllistettyjä kolme vuotta ja sitten muualla aloittiin myös laivanrakennus jollain, siis jossain joen rannalla. Mitä rajatettuun kapasiteettiin tulee, niin he olivat aktiivisempia, mitä sisävesistöön tulee kuin su- suuriin valtamerialuksiin, mutta paljon uusia tulokkaita oli, olemme nähneet pari esimerkkiä. Ja siksi oli erittäin tärkeää, että luokittelulaitokset ja yhdistykset painostivat tarkastajia, jotka puolestaan olemme nähneet tiettyjä käytänteitä, jotka laivan la, merenkulun lisän, voimakkaan lisäyksen, lisäyksen vuoksi, niin heiltä puuttuu Tui pätevä henkilöstö, mutta olemme olleet hyvin tiukkoja niiden kanssa. Enkä ole tietoinen, tai siis en usko, että on mikään aikapommi tikittämässä, mitä merenkulkuun tulee ja uusiin aluksiin, joita merellä on, jotka eivät olisi tarpeeksi hyvänlaatuisia. Kiitos. Aion joka tapauksessa tässä katkaista puheenvuoronne, koska meillä on Haluaisin, meillä on TEN-koordinaatiot on tulossa, mutta ne, jotka, siis ketään en halua lisätä enää puhujalistalle, joten seuraavat saavat, edustajat saavat vielä puheenvuoron. Seuraava edustaja Flasto. Rouva Flasto. Bilbao, Candes Pascal ja niin edelleen. Ja siinäpä se. Muussa tapauksessa olemme täällä tuomiopäivään. Rouva Flasto, minuutti, olisin kiitollinen. Kiitoksia puheenjohtaja aika nopeasti. Herra johtaja, puhutte äsken laivojen tarkastuksesta ja edellisellä kaudellani jo minulla oli ilo olla esittelijänä koskien tekstiä, jossa puhuttiin eh, eh, satamien tarkastuksesta. Siinä halutaan nimenomaan korostaa, että eh, laivojen tarkastaminen sekä satamassa että vesillä on yhä tärkeämpää. Ja tämä järjestelmä vaatii myös tietokantaa, joka on hyvinkin laaja. Olemme ehdottaneet jo, että uusi tarkastusjärjestelmä luotaisiin. Sen avulla olisi mahdollista määritellä jokaisen laivan riskiprofiili ja tämä tarkastus riskiprofiilia varten tehtäisiin nimenomaan meriturvallisuusviraston toimesta. Tässä vaaditaan tarkastustietoja, joihin rekisteröidään laivojen riskitekijätiedot sekä aikaisemmat tarkastukset, koko historiikki siis. Ja tämä toteutetaan teidän virastossanne virasto on kehittänyt tätä varten järjestelmän, jonka nimi on Tetistö. Sen täytyy toimia yhteistyössä muiden tietojärjestelmien kanssa ja olla kaikkien jäsenmaiden tavoitettavissa, jotka sitä tarvitsevat. Niinpä, voisitteko herra pääjohtaja kertoa meille, kuinka järjestelmä käynnistetään ja kuinka paljon sen käynnistämiseen kestää, milloin se on toimenpidekykyinen, onko se ATK-pohjainen vai tuleeko siitä pelkästään tiedosta, joka koskee laivoja ja erityisesti niiden riskejä. Kiitoksia. Edustaja Bilbao, kiitollinen olisin minuutista. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Ruiteria näistä selityksistä. Kaksi konkreettista kysymystä. Te puhuitte aluksista, jotka torjuvat saastumista, näistä 16 aluksesta – ja sanoitte, että vuoden loppuun mennessä allekirjoitetaan kaksi uutta sopimusta. Yksi alue, joka menee Viskäänlahdelle, ja haluaisin tietää täsmälleen, missä tämä laiva tulee sitten olemaan. Kuinka paljon sitten nämä maksavat, tämä avunanto näiden 16 aluksen osalta, ja se, että vuoden loppuun mennessä tulee kaksi uutta alusta. Ja kuinka paljon näitä interventioita tapahtuu vuodessa? Sitten Atalanta-projektista. Ikävä kyllä, minä olen kahteen kertaan tällä parlamentissa puhunut avunannon puutteesta kalastusaluksille. Ja tällä hetkellä yksi alus on kidnappattu. Se on it omasta kaupungistani ja tunnen henkilöitä, joita on kidnappattu. Voivatko valtiot antaa luvan sille, että käytetään tätä RALT-järjestelmää – ja onko Espanja, joka ei ole antanut ratkaisuja vielä tähän konfliktiin, onko se pyytänyt tämän järjestelmän käyttöä, jotta voitaisiin tehokkaammin toimia näissä sotilasinterventioissa? Kiitoksia, Reuter. Mehän seuraamme hyvin tarkkaan viraston toimintaa ja olen ollut esittelijällä mitä on tullut rahoituskysymyksiin ja sertifikaatteihin. Ja olen ollut esittelen myöskin tästä laivadirektiivin osalta. Olen siis seurannut näitä kysymyksiä ja kysyisin seuraavia asioita. Sama kysymys kuin Bilbao teki, eli tämä Biskan Lahden sopimus, mikä on sen toimintavaltuus ja minkä tyyppinen alus sinne tulee ja kuinka kauan kestää ennen kuin tämä sopimus astuu voimaan. Ja toinen kysymys te sanoitte, että olette tarjonnut palveluksianne merirosvojen torjuntaan. Jotkut valtiot ovat suostuneet tähän, jotkut vielä ei. Jos Espanja on pyytänyt näitä tietoja, onko sille annettu näitä tietoja? Ja kuinka hyvä on tämä valvontajärjestelmä, kun ajatellaan, että uusissa saastumissäännöissä, kuten sanoitte, on mahdollisuus antaa rikollis, rikosoikeudellisia seuraamuksia. Jotkut, tähän saattaa liittyä myöskin hallinnollisia rikkomuksia. Ja millä tavalla tämä järjestelmä voi tehdä eron näiden eri rikkomusten vakavuusasteen välille? Kiitoksia. Grazie Presidente. Velocemente volevo solamente cogliere nella sua relazione il fatto. Aivan nopeasti eh, puheenjohtaja, palaisin siihen mitä sanoitte äsken eh, tulevaisuudesta. Eh, haluaisitte luoda yhä keskitetymmän integroidumman järjestelmän puitte mahdollisista sopimuksista, sopimusta siis Frontexin kanssa. Meillä tämä ongelma on maassamme koskien äh, laittomia maahanmuuttajia erittäin kiireinen ongelma ja äh, Frontex olisi äh, todella keskeinen tekijä meille. Haluaisin korostaa tässä yhteydessä, että kyse on dramaattisesta tilanteesta, joka on ratkaistava mahdollisimman nopeasti, jotta pääsimme normaaliin elämäntilanteeseen. Valvonta olisi tietysti mahdollisuus ratkaista ainakin osa ongelmaa olen itse täällä ensimmäistä kertaa ja näen kyllä, mitä eri toimintoja kullakin virastolla on. Teidän virastonnehan mm, toimii erittäin tehokkaasti. Integroitu järjestelmä virastojen välillä on kuitenkin ehdottoman mm, keskeinen vaatimus meidän on työskenneltävä yhteistyössä naapurimaiden rajavaltioiden kanssa, niinhän komissaari jo äskettäin korosti. Kiitos ja olen erittäin kiitollinen jäsenille, jotka pitävät lyhyen puheenvuoron. Ja sitten viimeinen puhuja. Ugias. Kiitoksia. Minäkin aivan lyhyesti käyttäisin puheenvuoroni. Olin ymmärtävinäni, että eh, virastonne toimi kohdistua yhä enemmän ennaltaehkäisevään työhön – pikemmin kuin siihen, että tultuisiin eh, eh, jälkeenpäin tutkimaan, mitä ongelmia on aiheutunut eh, saastuttamisesta. Millaisia oikeudellisia ongelmia teillä on edessänne? Niihin jo viittasi Kramer puheenvuorossaan. Miten olette järjestäneet syytetoimen, rangaistuksen ja niin edelleen? Mitkä ovat teidän mahdollisuutenne ensinnäkään toimia tällä tavoin rankaisevana elimenä. Eurooppalaisten vesien osaltahan me jo vaadimme tietyillä alueilla, esimerkiksi eh, Korsikalla ja muualla, eh, tiettyjä eh, sopimuksia, niin kuin Ranskan ja Italian välillä on tehty, jotta voisimme säännellä ongelma merenkulkua, ihmisten tai tavaroiden ongelmallista merenkulkua. Oletteko jollain tavalla pyrkineet estämään tällaisen tilanteen, vaarallisen tilanteen muodostuvan muiden maiden välillä tai että muut maat tulisivat näille vaarallisille vesille liikkumaan? Kiitos Raukias herra de Röyttänen. Mahdollisimman lyhyesti olen varma, jollette ehdi vastata kaikkeen, niin varmasti olette enemmän kuin halukas kirjoittamaan edustajille, jos he haluavat esittää jotain erityisiä kysymyksiä. Okay, first on the eh, ports. No niin, ensinnäkin tästä satamavalvonta tietokannasta. Se otetaan käyttöön ensimmäinen tammikuuta 2011 ja kaikki jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä tässä hankkeessa. Sitten Bilbaon ja Grandis Pasqualin kysymys. Uudet alukset tänä vuonna Piskajanlahdelle ja Suomenlahdelle. Me olemme juuri julkistaneet tarjouskilpailun ja pyydämme, että yksityiset tahot tekisivät tarjouksia – joten en nyt vielä tiedä, mihin laiva sijoitetaan lopullisesti, mutta olemme vain osoittaneet alueen, jolle se tulee sijoittumaan. No sitten paljonko se maksaa? No ei paljon. Saastumisen torjuntajärjestelmä maksaa noin 22 miljoonaa vuodessa. Eli kaikki nämä alukset, klinsinet, satelliittijärjestelmät, kaikki maksetaan tästä summasta. Onko interventio tapahtunut? Kyllä. Laivat on kutsuttu toimintaan kolme kertaa, myöskin Espanjan vesillä. Sitten Atalanta-operaatio, eli meri Rosvouden torjunta. En nyt muista, kuinka paljon se on maksanut, mutta varmasti tämä toiminta kuitenkin saa tukea. Sitten voiko Klinsinne tehdä Eiron erityyppisten laiminlyöntien välille? No vastaus on ei. Tietysti satelliitti antaa viittauksen siitä, onko kyseessä iso tai suuri vuoto, pieni tai suuri vuoto, mutta sitten paikalle täytyy lähettää helikoptereita tai lentokoneita ja sitten voidaan katsoa, onko kyseessä suuri vai pieni onnettomuus. Sitten yhteistyö Frontexin kanssa laittoman maahanmuuton torjunnassa – Muistakaa nyt, että me annamme, toimitamme näitä meritietoja. Se on meidän tehtävämme ja sen me osaamme. Me emme vastaa maahanmuuttopolitiikasta. Mutta haluaisimme kuitenkin olla keskeinen meriliikenteeseen liittyvien tietojen toimittaja. Sitten aluevesistä ja riidoista jäsenvaltioiden välillä – me pysymme näistä erossa. Kunhan kyse on EU-vesistä, meillä on roolimme, mutta me emme ole mukana siitä, kuuluuko jokin vesialue jäsenvaltiolle A vai B. Kiitos. Kiitos herra de Reuter. Haluaisin ehdottaa, että jos edustajilla on muita kysymyksiä, herra de Reuter varmasti erittäin mielellään vastaa teille kirjallisesti, jos haluatte kirjoittaa hänelle EMSAan rivin tai pari. Olen pitänyt häntä aina erittäin yhteistyöhaluisena, kun itse olen ottanut häneen yhteyttä. Mutta meillä on vähän aikaa. Olen erittäin kiitollinen siitä, että tulitte tänne kertomaan valiokunnan leemsan roolista. Toivotan teille onnea tulevaisuuteen ja suurkiitokset vielä. Ja olen varma siitä, että meidän tukemme tulette saamaan, koska ihmiset varmasti tunnustavat sen työn, mitä teette. Ja olemme pikemminkin proaktiivisia sen sijaan, että toi, odotamme, että laivat hu- uppoavat. Mikä on menneisyydessä ollut sellainen kritiikki, jota e- unioniin on kohdistettu, mutta vielä kerran kiitokset. Ja meillä on kutsu EMSAan, joten meidän täytyy sitäkin miettiä jonain tulevana päivänä, mutta kiitos vielä kerran. Kahden minuutin tauko, jonka aikana täällä järjestämme uudelleen puhujakorokkeen.

Colleagues, if you could take your seat. Haluaisin pyytää teitä istuutumaan paikoillenne niin, että voimme jatkaa, koska olemme hieman aikataulusta jäljessä ja meidän on tänä aamuna kuultava kolmesta ensisijaisesta hankkeesta. Ensimmäinen näistä on keskustelu TNT-koordinaattorien kanssa ensisijaisesta hankkeesta numero kolme, herra Davignon, joka on täällä kanssamme. Joten, herra Davignon, puheenvuoro on teillä. Noin kymmenen minuuttia, ehkä vähän sen ylikin, mutta arvostaisin, että pysytte kymmenessä minuutissa ja sen jälkeen sitten kysymyksiä. Herra Davignon. Mr. Chairman, I Kiitoksia. Toivottavasti nyt minulta ei mene kymmentä minuuttia. Ja yritän tehdä parhaani. Parlamentilla on käsiteltävänä äh, mietintö, jonka olen tehnyt, jotta nähtäisin missä vaiheessa ollaan viiden vuoden työn jälkeen, kun tutkimme hanketta numero kolme, joka on siis mietintö, joka käsittelee koridoreja Ranskan ja Espanjan välillä ja sitten Espanjan ja Portugalin välillä. Ja kun mietintö viiden vuoden kuluttua valmistuu ja kun on se etuoikeus, erityisesti kun on se etuoikeus, että siirtää viesti Kapulan uudelle koordinaattorille herra Sekille, ei halua käsitellä yksityiskohtaisesti kaikkea, mitä on tapahtunut, vaan vetää ennemminkin johtopäätöksiä, ensimmäisiä johtopäätöksiä, joita voidaan tässä vaiheessa vetää kyseisestä viiden vuoden työstä – kun halutaan helpottaa eh, julkisen vallan toimia, yksityisiä toimijoita ja eh, Euroopan unionin eh, komission työtä. Ensimmäinen johtopäätös on luonteeltaan myönteinen, hyvin myönteinen. Tarkoitan, että on tarpeellista luoda tällainen ensisijainen hanke – ensisijainen hanke on tänä päivänä vielä tärkeämpi kuin se eilen oli. Hyvinkin yksinkertaisesta syystä. Siitä syystä, että Ranskan ja Espanjan välillä vaikeudet liikenteen osalta vaativat helpottamista. Meillähän on tiettyjä tavoitteita. Toiseksi ympäristönäkökohdat ovat tänä päivänä vielä tärkeämpiä kuin eilen, koska on ihan selvää, että rautatieyhteydet ovat riittämättömiä sekä matkustajille ja mahdollisesti vielä riittämättömämmät rahdille, koska kyseisen ajanjakson aikana satamia on kehitetty ne tarvitsevat eh, lisää liikennettä ja niin edelleen. Joten ensimmäinen johtopäätös on, että hankkeemme on tänä päivänä vielä tärkeämpi kuin se eilen oli. Ja toinen johtopäätös eh, eh, ei ole hämmästyvä. Me olemme hiukan myöhässä. Suurissa hankkeissa yleensä ollaan vähän myöhässä, joten ei tämä johdata meitä mihinkään suurempaan pessimismiin. Meidän täytyy vain ymmärtää, mitkä viivästyksen syyt ovat. Viivästyksen syyt ovat sellaisina kuin ne mietissäni esitän, ovat synteesinä kolmeen syyhyn kiteytettävissä. Ensinnäkin on ongelma, joka on syvästi tekninen ongelma. Toisin sanoen, jotta voitaisiin järjestää suurien nopeuksien junalinjauksia tarvitaan tunneleita, tarvitaan uusia linjauksia, lisää infrastruktuuria kaiken kaikkiaan ja meidän on saatava myös lisää lupia toiminnallemme. Tätä kohtaa ei saa missään tapauksessa unohtaa. Eh, tässä on hallitusten toiminnan tulevat mukaan. Hallitukset antavat tiettyjä rajoituksia, joita meidän täytyy noudattaa. Meidän täytyy kysyä eri tahojen mielipidettä. Tämä on juridista eh, toimintaa, joka on erilainen rajan molemmin puolen ja jota kuitenkin vaaditaan. Ja kolmas yhteenveto on tärkeä erityisesti viiden tulevan vuoden osalta ja se on eh, johtopäätös, joka sanoo, että meidän on yhdistettävä kansalliset prioriteetit – Eh, rajat ylittäviin eh, erityisnäkökohtiin. Eh, tämä on ilmaistava ja heti paikalla näkee, kuinka tärkeää ja vaikeata tehtävämme tulee olemaan, koska luonnollisesti jokainen hallinto ja hallitus haluaa aivan erityisesti parastaa omaa kansallista infrastruktuuriaan ja eh, kuitenkin seuraukset eh, koskevat myös eh, toisella puolella olevaa infrastruktuuria. Niinpä suositus, joka annetaan tässä, on erittäin selkeä, jolle me, me voi yhdistää harmonisesti keskenään kansallisia prioriteetteja eurooppalaisiin prioriteetteihin. Vaikeus jää. Vaikeutta ei ole ratkaistu, koska kun Toisaalta eh, tehdään rakenne, jonka on eh, ylitettävä rajat. Meidän täytyy todeta, että eh, kummallakin puolen, jos esteitä on jätetty, ei ole myöskään edistytty. Tämä olisi Eh, toinen huomautus, eh, josta seuraa useita muita seikkoja, jotka on toteutettava, jotta ne rakenteet, jotka yhdistävät eh, Ranskan toimijat Espanjan toimijoihin ja espanjalaiset portugalilaisiin, tällöin on katsottava, mitkä ovat tärkeimmät tekijät ja on tutkittava koko tilannetta, koko infrastruktuuria, eikä ainoastaan eh, eh, infrastruktuuria, joka rajoittuu tiettyyn osaan. Ja jos halutaan prioriteetit eh, harmonisesti yhdistää toisiinsa, meidän on tiedettävä, mitkä ovat esteet, miten esteet voitetaan, ja on edettävä todellisessa tilanteessa, ei abstrakteissa teorioissa. Ja tällä hetkellä esteet ovat hiukan epämääräisiä. Ne koskevat rajojen ylittämistä ja molempien maiden prioriteetteja. Meidän on täytynyt muuttaa hallituksissa työmetodejamme, jotka mahdollistavat sellaisen työhön, että koordinaattorit voivat todella tehdä tehokkaasti eh, selkoa siitä, miten hyvin voidaan käyttää rahaa, joka omistetaan sille, että eh, kyseiset hankkeet toteutetaan ja kolmas vaikeus koskee tarvetta katsoa, mitä voidaan tehdä olemassa olevista verkostoista lähtien ennen kuin uusia verkostoja ruvetaan toteuttamaan. Tästähän ollaan yhtä mieltä. Varmasti tullaan viivästymään tämän seikan vuoksi, mutta olevia, olemassa olevia verkostoja täytyy voida käyttää Miten voimme löytää sen kohdan, joka on olennainen olemassa olevien verkostojen käytölle ja ratkaista tilanne molempien asianomaisten maiden osalta, kun toimivaltuudet koskevat oikeastaan vain uutta hanketta ja olemassa olevaa infrastruktuuria. Niinpä ehdotukset, joita on tehty, mahdollistavat sen, että keskustellaan yhdessä kysymyksestä kyseisten struktuurien puitteissa. Totta kai. Tämä on siihen neljäs kohta, niin on aivan selkeä, on suuresti sel- seljennyt meille, niin kuin muissakin raporteissa sanotaan, että herra Devin, joka on eh, helpottanut teknologista puolta työssämme, Eh, koskien rautateiden eh, merkintäjärjestelmää eh, on ollut käytettävissämme, koska meidän on varmistettava, että suositukset, jotka ovat yleisluontoisia laadultaan, koskien sitä, miten eri mekanismit toimivat moitteettomasti yhdessä, että ne ovat interoperatiivisia ja että nämä kaikki otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Sitten kaksi pohdiskelun aihetta vielä, herra puheenjohtaja. Ensimmäinen näistä olisi se, että meidän täytyy nyt todella esitän aivan yksityiskohtaisesti tämänhetkisen tilanteen. Se on suora valokuva tämänhetkisestä tilanteesta. Varhaisvaiheessa tehtävät työt jotka kolkevat, koskevat rajat ylittävää työtä, ovat Espanjassa pidemmällä kuin Ranskassa. Näin on todettava. Se on aivan selkeä toteamus, joka on tehtävä. Ja samalla tavalla Espanjan ja Portugalin välinen tilanne, vaikka Eh, kyseisen taloudellisen laman johdosta eh, jonkinlaista epävarmuutta vallitsee kyseisessä hankkeessa. Voidaan kysyä, mitkä ovat kansallisten hankkeiden eh, asema ja tilanne kyseiseen yhdyskäytävään rinnastettuina. Ja vielä kysymys, joka koskee tulevaa yhteisrahoitusta kun tutkitaan kaikkia käytettyjä unionin antamia varoja eri hankkeet Ranskassa ovat saaneet enemmän eh, eh, rahoitusta anteeksi, Espanjassa ovat saaneet enemmän rahoitusta kuin Ranskassa. Ja tämän vuoksi ehkä Espanjassa ollaankin pidemmällä hankkeiden toteuttamisessa kuin Ranskassa. Ja yhteenvetona vielä, herra puheenjohtaja, enemmän kuin koskaan tämä on todella ensisijainen hanke. Ja toiseksi, jotta hanke säilyttäisi ensisijaisuutensa, ensisijaisuutensa laadun. Meidän on edistyttävä huomattavasti työssämme tulevina aikoina. Ja työssä edistytään, edistytään jos huom otetaan huomioon, niin ainakin minä ajattelen, toiminnan muutos koordinaatiossa eh, Ranskan ja Espanjan välillä, eh, samoin kuin espanjalaisten ja portugalilaisten välillä. Eh, tämä on muistettava, koska jossakin, herra puheenjohtaja, komissio joutuu ehdottamaan eh, ensi vuoden ensi neljänneksellä, se joutuu ehdottamaan uuden eh, mahdollisuuden, eh, joka koskee näitä ensisijaisia hankkeita. Ja on ihan selvää, että toisaalta taloudellinen ongelma on avainasemassa ja toisaalta on aivan johdonmukaista, että rahoitus annetaan niille hankkeille, jotka ovat ehtineet pitemmälle, koska periaatteessaan kysymysmerkkinä ovat juuri hankkeet, jotka ovat vähemmän edistyneitä. Niinpä herra Segi on aivan tietoinen tästä, että hän joutuu osoittain hänelle luonteenomaista hyvää mieltä ja kykyä hyökkäämään juuri tämän ongelman kimppuun. Toivoisin et, vain, että hänellä olisi toteuttaa tätä hanketta e, e, samanlainen hyvä onni kuin nyt hän... Kiitos herra Davignon. Odotamme tosiaan herra Sakin hyvän tuulista ja hyvän tuulisena hänen asiantuntemustaan. Herra Grandes Pasqua EPP-ryhmästä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Davinolille. Kiitoksia tästä tekemästäni työstä. Mielestäni tämä osoittaa nyt Satchillekin tilanteen ja voitte olla ylpeä tekemästänne rehellisestä työstä. Ja tietysti parlamentti haluaa kiittää teitä, koska me tiedämme, että olette tehneet sen tehokkaasti ja vilpittömästi. Harvi, että nämä toiveet nyt kaatuvat joihinkin tekijöihin, jotka eivät ole teidän hallinnassanne. Te totesitte tätä, ja minä korostan vielä kohteliasti, mutta meidän täytyy kuitenkin puhua suoraan, jotta asiat tulivat selväksi. Ei voida hyväksyä sitä, että Satchi tulevaisuudessa käyttää näitä diplomaattisia termejä, ja että meidän täytyy yhdistää nämä hankkeet eurooppalaiseen unelmaan, jotta meillä olisi yhtenäiset sisämarkkinat, jossa on mukana kansallisia painopistealueita. Ensisijainen hanke kolme sisältää rajat ylittäviä piirteitä. Toinen liittyy Portugaliin, ja siellä onneksi ei ole suuria ongelmia, se on hyvin pitkällä. No, pieni välikohtaus oli vaaleissa, siellä portugalilaiset puolueet puhuivat siitä, onko kyseessä kansallinen ensisijainen hanke vai ei. Mutta tämä ongelma on nyt onneksi ratkaistu ja Portugal ei luovu tämän hankkeen eteenpäin viemisestä. Toisaalta ikävä kyllä on sitten tämä Ranska-Espanja-hanke. Täytyy heti sanoa, että Ranskan kanssa on ongelmia. Espanjassa on ongelmia, kuten terrorismi, ja ne ovat aivan ennennäkemättömiä ongelmia. Ja siksi tämä veljellinen suhde on tärkeä. Mutta samoja intressejä ei ole siinä suhteessa, miten toimitaan pyreneillä. Tämä on meille yhteinen eurooppalainen hanke, mutta Ranskan puolella mielenkiintoa tähän vähemmän. Toivottavasti tosiaan oikein, että Espanja tekee tehtävänsä ja kulkee eteenpäin. Se käyttää resurssejaan täysimittaisesti ja työt edistyvät. Mutta tästä nyt puuttaa hiukan Ranskan puolelta mielenkiintoa. No siellä on tietysti muita painopistealueita, mutta tämä nyt on tilanne ja tämä on todellisuutta. Ja meidän täytyy selvitä tästä tilanteesta koska tämä ei ole pelkästään espanjalainen hanke, tämä on eurooppalainen, hyvin keskeinen hanke. Ja meidän maallemme on erittäin tärkeä hanke ja varmasti Portugalille myöskin, se on toinen naapurivaltiomme. Ja olisi mahdollista ylittää pyreneet nopeasti ja kestävästi. Globalisaatio on aiheuttanut sen, että on yhä enemmän kuljetuksia ja meidän täytyy nyt pystyä kilpailemaan tehokkaasti. Ja siksi haluaisin kiittää teitä siitä, että te otitte esiin nämä ongelmat hyvin selkeällä tavalla. En nyt halua osoittaa ketään sormella, mutta tämä on nyt todellisuutta. Tämän, alueen, tämän hankkeen luonne on rajat ylittävä ja Espanja on tehnyt tehtävänsä. Mielestäni Ranskan, ja varmasti Ranska tekikin näin, ja Ranskankin on nyt hiukan toimittava nopeammin tässä hankkeessa, joka on merkittävä Euroopan kannalta ja tietysti myöskin oman maani kannalta. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos sitten herra El Kadroi sosiaalidemokraattien ryhmästä. Ehm, Kiitoksia. Eh, herra puheenjohtaja, herra Davignon. Aluksi haluaisin kiittää siitä, mitä sanoitte ja viiden vuoden aikana tekemästänne työstä. Ensin yleisluontoinen kysymys. Esititte joukko vaikeuksia ja korostitte, että ratkaisu näihin ongelmiin perustuisi parempaan yhteistyöhön ja ja eh, varmasti viiden vuoden kuluttua voitte varmasti vastata minulle kysymykseeni. Eh, ovatkohan koordinaattorit eh, siinä tilanteessa, että heillä on kylliksi keinoja toteuttaa työnsä, jotta he todella voisivat istua kaikki yhdessä pyöreän pöydän ääreen ja tavallaan pakottaa tilanteen eteenpäin. Mitä ajattelette budjettikeinoista, joita voitaisiin mahdollisesti toisella tavalla käyttää tehokkaammin ja eri tavalla kuin ennen, jotta saa saavutettaisiin nopeammin eh, esitetyt tavoitteet. Mahdollisesti eh, timing-kysymyksessä voitaisiin eh, parantaa vielä. Mitä ajattelette? Sitten ALDE-ryhmän puolesta edustaja Bilbao. Kiitoksia Davinioille kaikesta hänen tekemästään työstä. Minua kiinnostaa oikein paljon tämä ensisijainen hanke numero kolme, koska asun alueella Baskimaassa – ja siellähän rakennetaan tätä hanketta ja tiedän millaisia ongelmia tähän on liittynyt aikaisemmin ja joita voi olla myöskin tällä hetkellä. Baski-instituutioille tämä hanke on ollut tärkeä ja on edelleen, koska se yhdistää Euroopan maita ja siksi pidämme tärkeänä tätä hanketta, joka ylittää rajat ja se edistää eurooppalaista hanketta. Nämä ongelmat tuntien me olemme kuulleet, että Ranskan presidentti on tilannut tutkimuksen, kun nyt käydään tätä keskustelua eri pormestarien välillä ja kansalaisjärjestöjen, ympäristöjärjestöjen välillä tämän hankkeen puolesta ja vastaan. Eli Sarkozy on tilannut tästä tutkimuksen. Ja nyt haluaisin tietää, mitä luulette, että voi tapahtua, mikäli tämä tutkimus, jonka Ranskan presidentti on tilannut, arvioisi kielteisesti tätä eurooppalaista hanketta? Eli jos johtopäätös siis olisi, että tämänhetkinen yhteys hiukan parannettuna olisi riittävä, jotta voitaisiin kattaa Ranskan tarpeet ja se olisi siis osa, joka täydentäisi tätä eurooppalaista hanketta. Minä en toivo, että näin tapahtuu. Minä toivon, että hanketta edistetään niin kuin on suunniteltu. Sehän on eurooppalainen hanke, mutta haluaisin kuulla, mikä on teidän mielipiteenne tässä tilanteessa ja mitä me voisimme tehdä Euroopassa nyt tässä tilanteessa. Kiitos. Kiitos sitten herra Van Dalen. Kiitoksia. Herra Davignon, haluan kiittää teitä ponnisteluistanne, kärsivällisyydestänne ja myös diplomaattisesta kyvystänne. Olen kuitenkin lukenut muutkin mietinnöt, joita olette viime vuosina laatinut, ja niissä on kaikissa yhteinen piirre. Vaikea, vaikea, vaikea. Sanotte kaikesta, että on vaikeaa. No, nyt kun siirrätte tehtävät seuraajallenne, miksi ette sanonut mietinnössänne, että tehtävä oli mahdoton, mutta tein kuitenkin voitavani, en pysty enempään ja nyt minun on luovuttava tehtävästäni, kun en pääse tässä yhtään eteenpäin. Miksi ette sano rehellisesti näin? Sitten herra Kramer Ensinnäkin yksi yleinen huomio. Perjantaina saimme koordinaattorien raportin ja tänään pitäisi keskustella. Itse olen opettaja ammatiltani ja valtaosa oli englanniksi, osa ranskaksi. Ja sanoisin, että tulevaisuudessa meidän on varmistettava, että saamme nämä kaikki raportit etukäteen ja sitten käymme keskustelua. Ainakin ne, jotka voivat olla kiinnostuneita, voivat syventyä niihin paremmin. En nyt halua syyttää ketään, mutta mielestäni näin pitäisi toimia. Sitten toinen huomio. Kyse on aina siitä, onko pyy kädessä paremmin kuin kymmenen oksalla. Tämä ykköshanke Saksalle, me olemme sijoittaneet 15 vuoden aikana 2,5 miljardia, eikä tällä hetkellä ole mitään tuloksia vielä nähty. Ja jos tämä valmistuu 34 vuoden alut kuluttua, ja tähän täytyy ottaa vielä ilmastonmuutos mukaan, Eli meidän täytyy miettiä, miten niitä varhaisia varoja, joita meillä on käytössämme, miten niitä käytetään liikenne- ja ilmastopolitiikassa. Ranskan ja Espanjan välisistä suhteista jo puhuttiin. No, tähän liittyy taustaa. Ja ennen äh, Espanjassa moottoritiet olivat paljon heikommassa kunnossa kuin Ranskassa. Ja myöskin raideliikenne oli hyvin hiljaista. Ja tästä johtuen tehtiin päätös, että varoja käytetään vain silloin, kun kyse on kahdenvälisistä sopimuksesta, koska silloin on myöskin kahdenvälisiä rahoitusmahdollisuuksia. Ja siitä kysyisinkin tästä rajat ylittävästä tilanteesta Pyreneillä. Onko siellä jonkinlainen kahdenvälinen sopimus Ranskan ja Espanjan välillä? Onko siellä jonkinlaisia päätöksiä tunnelista? Ne ovat hyvin vaarallisia aina terroristisyistä ja muista. Onko tästä linjasta jo päätetty? Kuinka pitkälle tämä hanke on edistynyt kummallakin puolella? Sitten kolmas kysymys. TGV, luotijuna hankkeet. Ranskaan on lakennettu kymmenen uutta rautatieasemaa TGV-yhteyksille – Eli jos vaikka Pariisista haluat tuurin nopeasti, ja kaikki nämä kahdeksan muuta asemaa ovat saavutettavissa vain autoin. Onko myöskin ajateltu sitä, että kaupungit yhdistetään näihin? Matkustajien kannalta olisi järkevämpi toimia näin. Ja sitten tämä oli viimeinen kysymys, koska täällä on vielä muitakin, jotka haluavat esittää kysymyksiä. E- Kiitos. Ainoa asia, minkä in, haluaisin esittää herra Davignon, on tämä ongelma. Siis eh, edustajan kesken on sellainen tunne, että ongelma näyttää olevan Ranskan puolella rajaa pikemminkin kuin Espanjan puolella. Ja itse asiassa sivusta viittasitte tähän itsekin. Mutta mitä ongelmiin tulee tässä erityisessä hankkeessa, onko kysymys kansallisesta ongelmasta vai iän ikuisesta ongelmasta, mitä rautateihin tulee, koska aina esitetään vaikka kuinka monta syytä sille, miksi ei voida tehdä jotain sen sijaan, että esitettäisiin yksi syy tai puolustus sille, että asioita voidaan tehdä. Onko se rautateiden ongelma no sanotaan jatkuvasti, että asiat ovat erittäin hankalia. Okei, okay. nyt puheenvuoro teille niin, että voitte vastata. I will respond in the order in which uh, the question... Niin vastaan siinä järjestyksessä, missä kysymykset esitettiin. Ensinnä eh, herra Gansis Pasquale. Eh, tapasimme näiden viiden vuoden kuluessa – jouduimme kohtaamaan ongelmia, jotka merkitsivät riittämättömyyttä. Tietoa ei ollut tarpeeksi saatavissa. Emme tienneet, mitä todellisuudessa tapahtui. Ja tässä palankin kysymykseen, jonka puheenjohtaja esitti. Tässäkin, on, tässäkin yhteydessä on niitä ongelmia, joista te puhuitte. Alkuperäinen aikataulu, kuten tiedätte, pidettiin voimassa Espanjassa – Eh, liian kauan. Liian kauan eh, espanjalaiset puhekumppanini ja neuvottelukumppanini pitivät sitä voimassa, kun me esitimme jo tiettyjä kysymyksiä. Onko todella hallitus toiminut näin? Eikö, onko asioita viivytetty ja niin edelleen. Ei, meille sanottiin kyllä eh, aikataulua noudatetaan. Ja meille sanottiin vain hyvin myöhään, kaksi vuotta sitten, että aikataulu muuttuisi viidestä seitsemän vuoteen ajattelimme, että hiukan optimistisia tässäkin oltiin. Ja tämä loi tiettyjä jännitteitä, koska toiset työstivät asioita toisesta hypoteesista lähtien ja kuitenkin tämä olettamus osoittautui olevan hyvin vähän todennäköinen. Ja tätä haluaisin todella korostaa, niin teinkin viimeisessä raportissani, kun sanoin, että jos ei pysyvää rakennetta paranneta, mitä tulee koordinaation ja tiedonvaihtoon, ja läpinäkyvyyteen joudutaan ongelmaan niin kuin me jouduimme yhtä vanhaan ongelmaan kuin ovat rautatiet toisin sanoen siihen, että joudutaan epäilemään toista osapuolta aikeista, jotka eivät ole meidän yhteisten aikeidemme mukaisia. Ja niinpä tässä asiakirjakokoelmassa, niin minun on sanottava, eh, on kaikkialla, sille on leimaa antavana eh, kummaltakin taholta se, että hanketta ei pidetä huolen tarpeellisena. Kun itse tein käytännön analyysityötä, saatoin havaita kaksi asiaa. Ranskan viranomaiset sanoivat, että tämä todella on ensisijainen hanke. Ja haluaisin vastata Rova Bilbaolle tässä yhteydessä, että todellakin vaalikautena, jota Ranskassa käytiin, eh, muuan Ranskan ministeri esitti epäilyksiä jotka koskivat aiheen ja hankkeen ensisijaisuutta. Ranskan pääministeri e, osoitti vääriksi, tämän, vääriksi nämä väitteet e, ja vääräksi tämän kannan. Minä yksilönä, ja tämä nyt vastaisi kysymykseen, joka minulle esitettiin siitä, e, miksi en sanoinut, että asiat ovat jo päätöksessä. Minulla on sellainen tunne, että rajan molemmin puolin ei välttämättä samoista syistä – ensisijaisena tavoitteena on ratkaista omat ongelmat. Ja kun nämä aiheet saadaan yhdistetyksi, varmasti saadaan työkin päätökseen. Vaikeuksia tulee, mutta työ saadaan pääty, päätetyksi. Ranskan viranomaisilla on omat syynsä tähän ja Espanjan viranomaisilla omansa, mutta tulokseen tullaan. Kyllä tullaan tulokseen jos todelliset käytännön kysymykset otetaan käsiteltäväksi ja katsotaan, mitä ratkaisuja voidaan esittää, eikä puhuta jollakin tavalla tyhjään, tyhjille seinille. Näin me olemme tehneet. Me olemme puhuneet liian kauan tyhjille seinille. Tällainen tilanne on ollut, mutta ei minulla ole epäilyksiä, mitä tulee Portugalinkaan osuuteen tässä. Olen vain yksinkertaisesti sitä mieltä, että tänä päivänä rahoitusongelmat – ottaen huomioon jäsenvaltioiden budjettitilanteen. Tilanne on siis vielä vaikeampi kuin aikaisemmin. Mutta tänä päivänä tarve ratkaista tilanne on aivan yhtä suuri kuin eilispäivänä. Niinpä koordinaattoreiden rooli on nimenomaan se, että ne rajoittavat aihehankkeita, aihehankkeita, joita mm, puolella mm, ja toisellakin tehdään, jotta löytäisimme yhtenäisen keskustelufoorumin ja yhtenäisen mm, foorumin, jossa tehdä ehdotuksia. Tämän halusin sanoa kyseisestä aiheesta. Vastatakseni rouva Bilbaolle, vai en muista kuka tämän kysymyksen esitti, meillä ei ole Ranskan ja Espanjan välillä kahdenvälistä sopimusta, muuta sopimusta kuin se, joka on ollut vallalla jo vuodesta 1995. Uutta sopimusta siis ei ole, eikä uutta työkalua ole tässä. Ah, se oli herra, niin. Anteeksi, mutta Kuten sanoin mietinnössäni, olen sitä mieltä, että hallintorakenteet, jolla kyseistä käytävää hallinnoidaan, eivät sovellu tähän tehtävään. Siinä on paljon taloudellisia intressejä ja mielestäni käytetyt referenssit eivät sovellu tämän tapaiseen ongelmaan, joka meidän on ratkaistava. Ja siitä suositukseni vaihtaa niitä. Meidän täytyy muista, että Espanjan viranomaiset ovat periaatteessa ja Ranskan viranomaiset ovat periaatteessa hyväksyneet nämä suositukset. He ovat hyväksyneet sen, että heidän koordinaattorinsa anteeksi, lähtevät olemassa olevista struktuureista, eivätkä odota mitään kutsuja keskusteluihin, että mahdollisesti tulee tai ei tule vaan he käyttävät olemassa olevaa tiedonvaihtojärjestelmää hyväksi. Olen siis sitä mieltä, että meillä on psykologinen ongelma ratkaistavanamme. Molemmin puolin esitetään syytöksiä ne voivat olla liioiteltuja, mutta varsinaista perustetta niille ei ole. Ja nämä ongelmat meidän on ratkaistava. Ja kysymys, joka koski sitä, että no, miten koordinaattorina voin ollenkaan tehdä tätä työtä. Olenko oikeassa paikassani koordinaattorina? Haluan sanoa, että koordinaattori on koordinaattori. Ei hän edusta komissiota. Hän vain helpottaa komission työtä. Hän haluaa, että työ etenee. Hän, hänen täytyy pystyä myös toteuttamaan tämä rooli. Ja jos olette kysy- sen mietinnön lukenut, havaitsitte, vaikka minulla kaikkia elementtejä ei tiedossani ollutkaan näiden viiden vuoden aikana, niiden kahden ministerin avulla, joita olen tavannut jo ennen eh, raporttini laatimista. Näiden eh, kahden ministerin suostumuksella Asiat ovat kehittyneet, asiat ovat menneet eteenpäin. Koordinaattorin täytyy täyttää tehtävänsä täysimääräisesti ja laatia mietintö. Ja sen takia vuosittainen mietintö on laadittu ja ne ovat keskeisessä asemassa, koska tässä on erittäin selkeästi sanottu, mitä on tapahtunut ja mitä vielä täytyy tehdä. Ja tästä lähtien komissio, pääosasto, komission jäsenet eh, kokoavat kaikki tarpeelliset elementit, jotta he puolestaan omasta vuorostaan, eh, vuorostaan voisivat määritellä komission kannan. Ja komission kanta, kuten tiedätte, on kanta, jossa Ranska ja Espanja josta Ranska ja Espanja sitten, josta lähtien ne määrittelevät tulevan politiikkansa. Totta kai siihen kuuluu erilaisia ehdotuksia, joita minä koordinaattorina olen voinut tehdä, joita olen voinut kuulla. Puhuitte diplomatiasta, kärsivällisyydestä, kaikkea kaunistahan se on, mutta miksi en sitten selkeästi olisi sanonut, että asiat eivät etene. Miksi en näin tehnyt? Koska en ole tätä mieltä viiden vuoden kuluttua minulla on sellainen tunne, näiden viiden vuoden päättyä minulla on sellainen tunne, että nyt on tärkeämpää kuin koskaan, että asiat toteutetaan, metodia vain täytyy muuttaa. Ja tämän vuoksi selontekoni ei ole optimistinen mutta jättää kuitenkin mahdollisuuden aavistella, että asiat on mahdollista toteuttaa. Ne ovat toteutettavissa. En ole vakuuttunut siitä, että kaikkea voidaan tehdä, mutta joka tapauksessa voin antaa ainoastaan oman kantani. Voin ainoastaan sanoa sen tiedoksi, mitä itse ajattelen. Rova Bilbao. Tässä on eh, hyvin monia eh, keskustelun osallistujia ja eh, avoimuuden vaatimus kohdistuu heihin kaikkiin. Avoimuuden vaatimus kohdistuu eri maiden edustajiin kuin keskusteluun, jota käydään maiden sisällä. Tätä tilannetta täytyy parantaa. Ja niinpä ehdotukseni onkin, että kaikki osallistujat olisivat aina mukana kokouksissa, kun suunnitelmaa tehdään – tai kun katsotaan, mitä väliaikaisia ratkaisuja voitaisiin löytyä tai määritellään eh, tulevia tavoitteita, on äärimmäisen tärkeää, että näitä valvotaan yhdessä, jotta komissio sitten eh, voisi saattaa asiat päätökseen, jos eh, rahavirta tulee tai jos sitä ei tule komissio tämän päätöksen joutuu tekemään ja koordinaattorin tehtävä on sanoa, onko tämä yhä ensisijainen, mitä vaikeuksia meillä on tai ei ole, mutta kuitenkin poliittinen päätös kuuluu poliittisille päättäjille eikä niille, joiden tehtävänä on helpottaa työtä. Mitä sitten tulee siihen, että mietinnön täytyy olla parlamentaarikkojen käytettävissä? olen, haluan huomauttaa, että oman osuuteni saatoin valmiiksi määrät ajassa. Meidän on huomattava, että vaikeus, objektiivinen vaikeus, ja tässä ajattelen vain yhtä asiaa, olisi seuraava. Kun meillä on tietty aikataulu, täytyy olla varma siitä, että rautateiden vastuun alaiset todella, että heillä on käytössään veturit ja vaunut. Ja voidaan olla varmoja siitä, että infrastruktuuri ja logistiikka tulee siinä mukana ja että kummassakin maassa rautateiden vastuunkanteet, mitä tulee infrastruktuuriin, taloudushallintoon ja niin edelleen, ovat eri virkamiehiä. Jokainen näistä tahoista tietysti on kiinnostunut omista vaikeuksistaan eikä tiedä mitä vaikeuksia muilla on. En tiedä onko tämä Espanjan rautateillä vielä todempaa kuin muualla, mutta sielläkin tämä ongelma on ratkaistava. Kiitos tästä herra Davignon. Sitten siirrymme kollegaanne herra Brinkhorstin ja haluaisin tosiaan toistaa valiokunnan kiitokset teille koordinaattorina ja toivon, jatkamme yhteistyötä Herra Saakkin kanssa tulevaisuudessa. So I welcome up to the top table. Joten tervetuloa tänne eteen, herra Brinkos. Hän on tottunut istumaan täällä puhujakorokkeella entisenä parlamentin jäsenenä. Ja hän on aikoo puhua koordinaattorina meille ensisijaisesta hankkeesta kuusi Lyon Budapest rautatielinjasta Ukraina ja siis aina Ukrainan rajalle. Joten Kymmenen minuuttia on teidän käytössänne jälleen, olkaa hyvä. Um, uh, kiitoksia. On hienoa olla taas täällä liikennevaliokunnassa. Se on aina ollut tärkeä liittolainen, kun olemme edistäneet näitä hankkeita ja näitä ensisijaisia hankkeita, jotka ovat meille tärkeitä. Ja kiitoksia vielä tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan tänne. Kuten tiedämme, tämä hanke 6 on hankala, pitkä hanke, ja siihen on puututtu poliittisesti korkeammalla tasolla. Jo vuonna 1994 tästä hankkeesta sovittiin, ja tähän liittyi ongelmia jo niihin aikoihin. En nyt puutu tämän hankkeen historiaan, mutta haluaisin kertoa nyt täsmällisesti siitä, missä on tapahtunut edistystä eri alueilla. Ensinnäkin Lyon Torino, kaksi suurta kaupunkia Ranskan ja Italian puolella. Ne ovat olleet yhteydessä jo pitkiä aikoja, mutta nyt on tehty uusi yhteys. Ranskan puolella edistys on rohkaisevaa. Tulokset ovat Ranskan politiikasta myönteisiä tällä Ranskan puolisella osalla. Meillä on kolme tunnelia, jotka on rakennettu ja jotka saadaan valmiiksi vuoden loppuun. Ensinnäkin Saint-Martin-la-Porte, Pransin ja Modanin tunnelit. Ranskassa, kuten että Furanon valvomo on löytänyt yhteisymmärrystä – mutta meidän täytyy vielä sopia muista yksityiskohdista. Ja hyvin pitkään meillä oli ongelmia Valedysyysissä. Sinnehän ei sitten rakennettu tätä osaa rautatiestä. Toivottavasti italialaiset sitoutuvat tähän ennen joulukuuta, jotta työt saataisiin Italian puolella käyntiin ensi vuoden alussa. Ja toivottavasti myöskin rahoituksesta saadaan aikaan sitoumuksia. Aika on nyt vaikeaa, kuten tiedämme, ja se koskee tietysti myöskin tätä aluetta. Puheenjohtaja, nämä ovat siis pitkän aikavälin näkemyksiä projekti uudeksi tunneliksi Torinon ja Lyonin välillä. Siitähän tuli 57 kilometriä pitkä, eli kaikkien aikojen pisin, vielä pidempi kuin Englannin kanaalin alta menevä tunneli Ranskan ja Englannin välillä. Ja olen tehnyt hyvin paljon kahden viimeisen vuoden aikana tämänhetkisen yhteyden parantamiseksi. Ja voin suositella, että kun olette lomalla tai muuten, niin jos menette Lyonista Turiniin, niin käyttäkää tämänhetkistä linjaa. Se maisema on aivan upea, mutta se kestää monta tuntia. Ja siitähän tässä nyt on kyse. Jos tämänhetkinen yhteys ei saa enemmän matkustajia, silloin on vaikea tehdä uudesta linjasta kannattava, jotta investoijat saisivat rahansa takaisin. Meidän täytyy testata tätä liikennettä nyt Ranskan ja Italian välillä Alppien yli. Siksi nyt perustettiin korkean tason työryhmä, jossa oli mukana infrastruktuurista vastaavia ja turvallisuusvirastoja – ja tällä hetkellä myöskin sääntelijät ovat siinä mukana. Ja erityisesti haluaisin todeta, kuinka tärkeää on, että Euroopan rautatievirasto, joka perustettiin pari vuotta sitten, on nyt tärkeässä roolissa. Rautatievirasto ja Fink on jo käsitellyt näitä asioita, mutta tässä meillä on nyt pilottihanke myöskin. Ja tästä on hyviä kokemuksia ja tätä taustaa vasten toivottavasti saamme enemmän yhteensopivuutta ja koordinointia kansallisiin verkostoihin. Edellisessä keskustelussa puhuttiin siitä, missä ovat ongelmat, ja puhun nyt aivan suoraan. Rautatiet, ja olen tehnyt paljon näitä töitä elämän aikana, ja rautatieasioissa sisämarkkinat eivät vielä ole vaikuttaneet päätöksentekoon olen matkustanut Haagista Brysseliin, niin kuin aina teen. Olen aina 40 minuuttia myöhässä ja se johtuu siitä, että koska Bryssel on ulkomailla ja tähän liittyy aina Hollannin puolella ongelmia. Ja tämä ei koske pelkästään Hollantia, vaan muitakin maita. Ja haluan ottaa Euroopan rautatieviraston tähän täysin mukaan. Siellä on arvokasta kokemusta ja nämä voi muuta myöttää myöskin mentaliteetteja. Nyt puhutaan yhteensopivuudesta. Olen tehnyt töitä tämän parissa pitkään ja puhutaan myöskin Ranskan ja Italian välisen rajan muutoksista. Ja vuonna 2007 lähtien ei ole junia, joka kulkisi tällä, koska raiteet ovat erilaiset. Ja meillä on merkkejä siitä, että veturit voivat kulkea kummallakin puolella rajaa. Ja ranskalaiset ja italialaiset viestintäjärjestelmät eivät puhu samaa kieltä. Siihen pitäisi sijoittaa suuria summia. Ja sitten rajalla täytyy myöskin kuski vaihtaa. Ja kaikkeen tähän menee aikaa. Ja sitten pitäisi tietenkin myöskin toimittaa näitä dokumentteja puolelta toiselle. Työelämässäni en koskaan ole ollut mukana rautatiekysymyksissä, eli koordinaattorissa on kiehtovaa nähdä, miten Eurooppa toimii käytännössä. Nämä ovat näitä kysymyksiä, ja Euroopan parlamentti voi tehdä paljon enemmän. Eli meidän täytyy tehdä hyvin täsmällistä työtä, ja sitä me yritämme tekemään. Minulla ei ole valituksia. Vähitellen Ranskassa, Italiassa, aletaan ymmärtää näitä kysymyksiä, mutta meidän täytyy tehdä yksityiskohtaisia kysymyksiä. Euroopassa ei onnistuta mitään, mikäli emme muuta näitä kohtia. Torino, Trieste. Kehitys on lähinnä rohkaisevaa, mutta konkreettista edistystä ei ole tapahtunut Venetsian ja Triesten välillä. Se on tärkeä osa, ja jos ei tämä edisty, on vaikea vaatia uutta rahoitusta koska ensimmäinen hanke ei ole Ranskan ja Italian välinen hanke, vaan se on idän ja lännen välinen linkki Alppien yli. Ja siksi Trieste, Venetsia, osio osaatava valmiiksi. Ja tässä on tehtävä paljon enemmän työtä. Täällä on venetsialaisia ihmisiä, toivottavasti olette kanssani samaa mieltä. Sitten Trieste Vacham, Edistystä on tapahtunut instituutioiden välillä, Slovenian ja Italian välillä, mutta edistys on kuitenkin jumissa. Trieste oli joskus miehitetty, ja se oli Italian kulmaosa, mutta nyt se on taas paremmin yhteydessä. Eli tämä on koordinaattorille kiehtova työ, mutta hyvin vaikeaa kuitenkin. Eli konkreettinen askel eteenpäin on tärkeä. Meidän täytyy löytää yhteisiä rakenteita, kuten Lionin ja Torinon välillä. Eli meidän täytyy Triesteen saada aikaan Slovenian ja Italian yhteinen infrastruktuuri. Ja siihen tarvitsen apuanne. Meidän täytyy ymmärtää, että tulevaisuus, menneisyys on menneisyyttä, mutta tulevaisuus on tärkeämpi. Sitten Ljatsa, Ljubljana, Ljubljana. Käykää sillä reitillä, jos menette Triestestä Budapestiin. Ottakaa joku Tolstoin Sota ja rauha vaikka mukaan joku paksu kirja, niin sitten ehditte lukea sen ennen kuin ehditte Budapestiin. Ja minä yritän auttaa teitä tässä suhteessa. No nyt kehitys on myönteisempää, koska unkarilaiset ja slovanialaisetkin osaavat jo tehdä yhteistyötä, mutta kriisi on osunut joihinkin jäsenvaltioihin oikein kovasti, ja nyt slovenialaiset ja unkarilaiset ensimmäistä kertaa ovat luomassa yhteistä hanketta. Sitten yleisarvio. Edistys on rohkaisevaa, myöskin näinä hankalina aikoina. Venetsin ja Triesten välinen edistys on huolestuttavaa. Ja jos menee Triestistä Kopien, se on kuin ratsastaisi muulin selässä. Se on vain viisi kilometriä. Triestestä näkee Koperin ja Koperista Triesten, mutta omituista kyllä siinä välillä ei ole kunnollista tietä. Eli nyt ymmärrätte, miksi minua kiehtoo tämä työ. Ja sitten on myöskin rahoitukseen liittyviä ongelmia. Sitten rahoituskysymykset. Nyt uudessakin tilanteessa infrastruktuurin enemmän huomiota – mutta samalla on tärkeää muistaa, että jäsenvaltioilla on vähän rahaa, yksityisiä investointeja ei ole paljon, mutta varmaan jotain maalaisjärkeä alkaa taas olla vuoden kriisin jälkeen. On myöskin mahdollisuuksia tehdä voittoja. Ja olen tehnyt ehdotuksia Euroopan investointipankille ja haluan saada investointipankin mukaan rahoittamaan näitä kalliita, mutta tarpeellisia infrastruktuureja. Miksi energia kysymyksiin kiinnitän huomiota, mutta ei rautatieasioihin. Se johtuu siitä, että teidän pitää painostaa enemmän kaikkia kyseisiä jäsenvaltioita ja tässä pitää muuttaa kansallisia toimintatapoja investointipankki voi houkutella muitakin investointeja ja sitten nähdään, miten muut hankkeet ovat konkreettisesti edenneet. Meidän pitäisi myöskin saada sisämarkkinat toimimaan ympäristökannalta kestävällä tavalla, joten sitten tulevaisuuden tehtävät, no en vielä ole lähdössä tästä tehtävästä, minut nimettiin tähän vuoteen 2013 asti, haluan keskittyä rahoituskysymyksiin. Haluan tehdä enemmän yhteistyötä rautatieviraston kanssa. Ja sitten haluan toimia edelleen ja haluan kiittää ja pyydän, että kesällä menette Lyönestä Torinoon junalla, mutta sitten ymmärrätte samalla, miksi on vaikea saada konkreettisia tuloksia. Asiat muuttuvat vähitellen, mutta kaikki, kuten kaikki muutkin se menee eteenpäin hitaasti. Lissabonin sopimuksen meni 10 vuotta, tähän on kestänyt 15 vuotta, mutta toivottavasti olen sitten vielä loppuvaiheessa hengissä. Kiitos. Kiitos, herra Brinkos. Ennen kuin annan puheenvuorot, niin itse olen ollut tekemisissä rautateiden kanssa kauan. Siis olen huvittunut, sanoi puhuja. Olen aika turhautunut siitä hitaasta vauhdista, jolla rautatiet vaikuttavat kulkevan eteenpäin. Pikku juttu, joka ehkä kuvaa tätä. Monet edustajat tietävät, että on olemassa Flying Scotsman-niminen, lentävä Scott-niminen höyryveturia on käytetty paljon rahaa sen entisöintiin. Tämä tehtiin sitten ja sanottiin, että fantastinen hanke. Ja sitten koko rautatieteollisuus alkoi tapella siitä, oliko se maalattu vihreän, oikealla vihreän sävyllä. Siis tässä tällainen turhautumaa aiheuttava tekijä, jollaisia on silloin, kun ollaan alalla työssä. Mutta olen valmis lisäämään oman painoarvon, jotta tämä ihme saataisiin syntymään niin, että saataisiin aikaan avoimet ja sisämarkkinat rautateille. Vaadimme, että tässä tarvitaan päättäväisyyttä, mutta olen vakuuttunut siitä, että se tapahtuu. Sitten en tiedä, tapahtuuko se minun elinaikana, niin se on toinen asia. Neljä puhujaa. Ensiksi herra Kansian. Eh, kuinka paljon eh, aikaa minulla on? Montako sekuntia voin käyttää puheenvuoroni? Kolme minuuttia. Se questo è stato il primo progetto del 94. No niin. Eh. Haluaisin sanoa, että meidän täytyy muistuttaa se, että Rova Lichtenberg on pyytänyt myös puheenvuoroa. Siccome abbiamo cominciato nel 94. Eh, no, eh, neljä, eh, mehän aloitimme jo 1994 tämän hankkeemme ja kyllä siihen täytyisi enemmän aikaa voida nyt omistaa, jotta voisimme käsitellä ongelmia. Tilannehan on äärettömän surullinen se pitää paikkansa sekä infrastruktuuriin että myös taloudelliseen puoleen. Eh, tänä päivänä eh, taloudessa kriisissä tietysti erittäin tärkeä näkökohta. Minusta tuntuu, että meillä on suunnattomia ongelmia edessämme, mutta eh, ei niitä ole mahdoton ratkaista. Itse näkisin neljä suurta kysymystä. Täällä on jo joihinkin niistä puututtu linjauksista on sanottu, että ne ovat poliittinen ongelma. Itse olen Venetsiasta ja tunnen kyllä ongelman jo pitkältä ajanjaksolta. Lyon, Torino ei ollut ongelma, vaan Venitsa, Venetsia, Liatsa ja sitten kauempana Ljubljana. Tässä siis on valittava linjaus ja se on poliittinen kysymys. Meidän täytyy olla kovempia tässä. Meillä täytyisi olla enemmän valtaa, jotta emme jää käytettäisi alueellisia komiteoita päättämään, jotka eivät näe kokonaisuutta. Meidän täytyy päästä tämän hankkeen loppupisteeseen ehdottomasti ohjelmointi on toteutettava. Ja tällä tavoin hanketta ei voida aloittaa. Jos haluamme työskennellä vakavasti, meidän on otettava huomioon matkustajavirrat, liikennevirrat, ja tästä lähtökohdasta vasta voidaan edetä eteenpäin. Toinen kohta, josta halusin puhua, koskee proseduureja. Sitä, miten nopeasti etenemme, koska vilpittömästi sanoen, mehän olemme puhuneet hankkeesta numero kolme. Olemme ottaneet mukaan Budapestin meillä on ykkönen, 23, 24. Meillä on siis kolme osiota, jotka ovat kaikki poikittaisia. Niinpä aika ja toimintatapa ongelma on ehdottomasti ratkaistava. Poliittisen tahdon lisäksi siis. Ja sitten vielä rahoituskysymys. Jätin sen viimeiseksi kolmesta kohdastani ja luulen, että että tässäkin meidän on pakko löytää ratkaisu. Joitakin ajatuksia minulla kyllä on. Tässä on tiettyjä velvoitteita joka osapuolella. Ja minusta näyttää, että voitaisiin harkita eräänlaista rahastoa, joka rahoittaisi tarvittavan infrastruktuurin – varoja, joilla voitaisiin osallistua pitkän aikavälin hankkeisiin, koska mehän tiedämme, että eivät kyseiset hankkeet itsekseen hengissä pysy. Paikalliset varat ovat lähes olemattomat, ja jos niihin politiikka takertuu, ei pystytä käynnistämään sitä mekanismia, jolla yksityinen eh, eh, ja julkinen rahoitus toteutetaan. Ja tässä tietysti eh, paikallisrahoituskin voisi olla mukana. Vähitellen käynnistettäisiin siis tällä hetkellä täysin juuttunut rahoitustoiminta. Meidän on lähdettävä julkisesta aloitteesta, johon yksityinen sektori sitten osallistuisi. Meillä on eh, Euroopan investointirahasto, puhuitte eh, Euroopan investointipankista, te puhuitte, hyvä on. Mutta eh, me tarvitsemme paljon täsmennettävämpiä keinoja rahoitukseemme. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten sosiaalidemokraatista Tikao. Kolme minuuttia. Domnule președinte, am să încerc uh, să, fiu, uh, să pun o întrebare scurtă. Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti. Yksi kysymys. Se välttämättä ei liity ainoastaan hankkeeseen 6, vaan myöskin hankkeeseen 17. Toivottavasti tulevaisuudessa nämä kaksi hanketta yhdistyvät jossain Budapestin tienoilla, ja sitten niitä laajennettaisiin Bukarestiin ja Konstantsaan. Tällä tavalla voimme luoda nopean, nopeita rautatieyhteyksiä, jotka kattaisivat koko EUn. Ja siksi kysyisin, mikä on näkemyksenne ja tukisitteko tätä kunnianhimoista hanketta laajentaa hanketta kuusi, ensin Budapestin ja sitten Bukarestiin ja Konstantsin. Kiitos. Kiitoksia sitten Lichtenberger kolme minuuttia ja 15 sekuntia näiden karttojen käyttöön. Ähm, Kiitoksia. Näiden hankkeiden kohdalla täytyy muistaa, että on eri asia puhua italialaisista rautateistä kuin käyttää niitä. Mutta jälkimmäistä teen usein. Pitäisikö puhua englantia? Ai tirolia. Well, you know... Täällä ei ole tirolin koppia. Niin minulla on vähän ongelmia englannin kanssa, eli... We're ready to go. Huh? It is? Ai, nyt, nyt taas toimii. Good. Ähm, das wird aber nicht... No niin, no tätä nyt varmaan ei vähennetä minun ajastani. Eli italialaisten junien käyttö on edelleen hiukan ongelmallista. Ja nyt haluaisin liittää tähän yhden asian, joka on minulle hyvin keskeinen. Olen todennut, että täällä puhutaan ongelmakohdista, Lyoni ja Torinon välinen tunneli, no sen nyt kaikki tiedämme, ja erittäin vaikea ongelma, mutta myöskin kaikki asiat, jotka ovat idässä ja kaakossa Venetsiasta. Jos haluamme tehdä rautateistä houkuttelevammat, silloin me emme saa keskittyä ainoastaan näihin kahteen kohtaan, vaan meidän täytyy katsoa, että sillä välillä, ei pelkästään paperilla, vaan myöskin todellisuudessa, että tämä väli on riittävän houkutteleva matkustajille. Ja siksi minusta oli tärkeää sanoa, että jos me ajattelemme näitä eurooppalaisia käytäviä, meidän täytyy ajatella kokonaisvaltaisesti. Emmekä saa keskittyä vain muutamaan suurhankkeeseen, vaan meidän täytyy ajatella kaikkia – joissa on infrastruktuuriosia liittyen näihin ongelmakohtiin, ja joiden avulla voidaan niitä tehdä houkuttelevemmiksi ja sujuvammiksi. Koska vasta sitten voimme perustella sen, että valtavalla rahoituksella jotkut näistä tunneleista voidaan rakentaa. Mutta jos me vain rakennamme näitä tunneleita, niin aikaisemmin kollegani sanoi, että rakennamme katedraaleja autiomaahan. Tämä koskee tätä Baselin ja myöskin Lyonin ja Torinon välistä tunnelia. Mikäli nämä linjat eivät yhdisty toisiinsa, ja jos sinne ei saada matkustajia, niin silloin on täysin järjetöntä edistyä näiden suurin hankkeiden kanssa. Siksi minulle on tärkeää, että keskityttäisiin näihin yhteyksiin, joita jo nyt voidaan käyttää, ja sitten mahdollisesti teknisin muutoksiin voitaisiin kiertää nämä ongelmakohdat, mutta silloin tämä on perusteltua. Nyt kansalaisilla on se kuva, että nyt rakennetaan yksi tunneli oikealle ja vasemmalle ei ole mitään, eli mitä tämä oikeastaan merkitsee. Ja sitten nämä paikalliset ihmiset näiden hankkeiden läheisyydessä eivät tunne olevansa näissä mukana. Heistä tuntuu, että kyse ei ole meistä. Tässä on kyse joistain, en nyt mitään halua ketään hollantilaista luokata, eli kyse on jostain hollantilaisista, jotka haluavat nopeasti Napolin, ja se on ainoa tärkeä kysymys. Näin ei voi olla. Jos me emme onnistu saamaan näitä alueellisia yhteisöjä mukaan, niin silloin meillä on ongelma, ja silloin meillä on ongelma, mitä tulee näiden linjojen järkevyyteen. Kyse ei ole nyt rahasta, jota puuttuu, vaan kyse on siitä ongelmasta, että tämä valvoma on vain katsonut, että jälleen ylhäältä alaspäin sanella näitä asioita. Se ei käy. Nimenomaan Italiassa näin ei voi tehdä. Kiitos. Seuraavaksi herra Van Dalen voorzitter. Brinkhorst, u bent na een zeer lange carrière, een professionele carrière, ik denk eh, nu aan uw moeilijkste klus bezig. En dat is Kiitos. <clears throat> Siis kaikkein kovin työ, joka meillä on, niin on nimenomaan se, mikä koskee rautateitä. Sanoitte, että tämä on aika huvittavaa. Olen 25 vuotta ollut tekemisissä rautateiden kanssa, mutta Rautatiethan ovat olleet hyvin näkyvästi esillä kuitenkin tähän liittyy tietysti liiketoimintaakin ja nyt sanoitte, että tämä on kaikkein tiukin aika. Kaksi kysymystä, jotka koskevat hanketta. Ja Periaatteessahan tämä olisi voitu aloittaa jo vuonna 2008. Kuitenkin olen saanut lehdistä lukea, että vieläkään ei ole päästy alkuun. Toisin sanoen, tässä on uskomattomalla tavalla oltu myöhässä. Tämä on iso osa, ei kuitenkaan valtavasti koko hankkeesta. Kysyisinkin, miksi ei ole aloitettu? Tolstoitako täällä yhä luetaan vai, vai jotakin muuta kirjailijaa? Miten on mahdollista, että vieläkään ei eh, tätä osiota työstetä? Ja kun te olette koordinaattori kyseisessä hankkeessa, onko teidän eh, mielipiteenne se, että on vielä syytä olla optimistinen? Uskotteko yhä tähän hankkeeseen? Eh, tässä vähän näperellä, mutta kuitenkin lopputulos tulee, niinkö? Sellainen tunneko teillä on? Kiitos kaksi puhujaa vielä ja kumpikin ensin herra Brinkhorst. Herra Dolta. Oui, je voudrais euh, revenir. Haluaisin palata siihen, mitä edellinen puhuja puhui väestöstä ja väestön reaktoista kyseisiin hankkeisiin nähden. Mitä tulee Lyonin Torinon osuuteen, Ranskan väestö odottaa erittäin kärsimättömänä kyseistä eh, rataosuutta. Eh, poliittisesti tästä ollaan täysin eh, yksimielisiä. Kaikki haluavat tämän osion. Totta kai meihin teki suuren vaikutuksen sekä Momlankin katastrofi, tieliikenneonnettomuus siis, ja toinen tieonnettomuus, joka tapahtui hiukan myöhemmin, se, että että raskaat liike, raskas liikenneajoneuvot ylittävät Alpit tunneleissa on tietysti paha asia, mutta me olemme kuitenkin Lionista Italian rajalle tutkineet liikennettä, turvallisuustekijät ja ympäristötekijät eivät ole olleet Eh, esillä. Meidän eh, täytyy sanoa, että liikenne, eh, autoliikenne on siirrettävä niin paljon kuin mahdollista rautateille Lyonin ja Torinan välillä. Lehdistössä väestö on jälleen osoittanut vastahakoisuutta ja vihamielisyyttä tähän hankkeeseen Italiassa. Haluaisin tietää vain, mitä lisätietoja teillä on väestön reaktioista tähän hankkeeseen. Sitten viimeisenä herra Kramer. Kyse oli rahasta, vaikka rahakin tarvitaan lisää, mutta tämä tunneli nopeuttaa kuitenkin liikennettä. Jos tätä viiden kilometrin pätkää ei saada suivammaksi, niin kyse ei ole rahasta, vaan hyvästä tahdosta. Sitäkin tarvitaan. Ja se, mitä Lichtenberg sanoi, meidän täytyy toteuttaa se, mikä on nopeasti mahdollista, eikä pelkästään pidä keskittyä näihin tunneleihin. Ja myöskin väestö vastustaa tätä. Tästäkin on puhuttu valiokunnassa. Eli näin yksinkertaisia asiat eivät ole, ja se nyt on suurin ongelma. että Budapest otetaan tähän mukaan, no sehän liittyy siihen, että Pariisi, Bratislava, no Peter Ballast oli silloin koordinaattori, ja silloin koordinaattori ei saanut päättää oman maan asioista. No se nyt oli tietysti tyhmää. Tietysti tämä koskee myöskin Budapestia, eikä pelkästään Bratislavaa. Mutta hän ei kuitenkaan saanut tätä tehdä, koska hän oli unkarilainen. Nyt meillä on uusi mahdollisuus, mutta Kalaves vastaa myöskin näistä Alankomaiden asioista. Eli tämä on todella typerä toimintatapa, mutta tietysti tätä täytyy pidetä myöskin Budapestiin. Mutta edelleenkin meidän pitää, ja tämä nyt puuttui tästä alustuksesta, miksi kopa ei saada tähän Trieste ja kopaa, ei niitä voida yhdistää? missä näitä ongelmia on ja millä tavalla me voisimme auttaa. Okay, thank you, Michael. Kiitos, Michael. Herra Brinkhorst. Okay. Chairman, um, uh- Puheenjohtaja, haluaisin kiittää jäseniä puheenvuoroista. Ja koordinaattorille kaikki tämä on hyvin valistavaa. Ensiksi on tärkeää korostaa, Rova Lichtenbergin sanoi, että siis täytyy kokonaisvaltaisesti katsoa tätä projektia. Herra van Dalen sanoi, että minulla on pitkä ura. En koskaan olisi ottanut tätä työtä, jollei minulla olisi tällainen pitkän aikavälin näkemys. Haluan yhdistää Länsi- ja Itä-Euroopan. Minulla on aina ollut tämä unelma, No, herra Van Dalen kuuluu erilaiseen puolueeseen, mutta on aivan selvää, että jos todella halutaan sisämarkkinoiden toimivan Euroopan äh, laajuisesti, niin silloin Keski- ja Itä-Eurooppa ovat aivan yhtä tärkeitä kuin Länsi-Eurooppa. Olette kaikki oikeassa, kun sanotte, että tämä on kansallinen, paikallinen, alueellinen asia. Siis Eurooppa on sitä, ja siksi ei koskaan voi olla tällaista supervaltiota. Sitähän ei tule mutta on olemassa tämä paikallinen asia kaikissa maissa. Olipa se sitten ydinkysymys, ympäristö tai mitä tahansa, se on aina paikallinen asia. <clears throat> siis kansallisena poliitikkona siis jos haluatte todella tehdä jotain hyödyllistä, menkää Syysen laaksoon ja puhukaa siellä ihmisten kanssa – Rouva Lichtenberger sanoi, että Herra Brodin nimeämä henkilö on tehnyt erittäin hyvää työtä ja nykyään on huomattavasti enemmän tukea kuin aikaisemmin, mutta emme ole vielä siellä. Alueelliset vaalit pidetään marraskuussa, mutta ennen kuin vaalit on pidetty, niin en usko, että... Siis en pyydä teiltä mitään uutta rahastoa, jos sitä pyydätte, niin sanon ei. Mutta kun kysytte, että mitä voin tehdä teidän puolestanne, puhukaa hallitukselle ja katsokaa, voiko hallitus saada paikallisviranomaisten kanssa sopimuksen. Minun on jostain itse aloitettava. Siis mitä tull- Se ei ole kysymys tunnelista, joka minua kiinnostaisi pelkästään – Ensin on jotain tehtävä nykytilanteen parantamiseksi. Siinä rautatievirasto on hyödyllinen. Ja itse tässä olen tosiaan oppimassa tai keksimässä sellaista, mitä en koskaan kuvitellut olemassa olevan edes. Kysytte uskonko tähän, sanoin, että kyllä, koska kestävä kehitys on ollut motiivina – olen ollut ympäristöosaston pääjohtaja yhdeksän vuotta ja niin edelleen. Aikaisemmin vihreät vain puhuivat tästä, nyt kaikki puhuvat tästä ja kestävä kehitys on tie eteenpäin, mutta kansallismielisyys on kaiken tämän tiellä. Mutta ei voida sanoa, että tämä linja alkaa tästä ja päättyy tähän ja että te olisitte ainoa elin maailmassa, joka voi muuttaa tilanteen. Olette oikeassa. Teidän on kuitenkin autettava minua, mitä tulee valeiden syysosaan. On olemassa e- henkilön nimeltä herra Moretti, joka on suuri päällikkö, siis suuri rautatiepäällikkö Italiassa. Hänellä täytyy myös olla näkemys siitä, mitä itä, länsi ja pohjois-etelä suunnassa tapahtuu. Antakaa tukenne ja silloin voimme puhua teidän rahastostanne. Mitä eip tulee, siis Euroopan investointipankki, siitä voimme puhua. Se varmasti haluaisi tukea meitä, mutta ei, halu, ei mitään uutta rahastoa haluta. Mutta halutaan rahat, rajat ylittävät yhteydet toimimaan. Pääjohtaja sanoi, jossa sanoisin, että haluamme erityisen rahaston koko alueelle. Hän sanoi, että tämä ei ole tässä ei ole asian ongelma. Mutta emme tällaista rakennetta voi. Siis miksi Torinot Novara tai Novara Trieste-osuus pitäisi rahoittaa, koska se on italialaista. Jo osamme rahoitamme. Italia on kuitenkin loppujen lopuksi rikas maa, kuten Hollantilla, Hollanti tai muut maat. Ja siksi meidän ei pitäisi suinkaan alkaa rahoittaa koko Italiaa, sehän on mahdotonta. Rouva Tikau. Hoho. Ymmärrän, olet, että olette siitä osasta, jossa nämä hankkeet 6 ja 7, 17 voitaisiin yhdistää. Kuulen teidän viestinne, edustan ainoastaan hanketta 6 ja varmasti tulen pitämään yhteyttä teihin enemmän, jos teillä on hyviä ehdotuksia, niin kuuntelen näitä. Siis Bukaresthan on tietysti loppujen lopuksi myös eurooppalainen, mutta huolimatta harmaista hiuksista, niin minulla on vielä joitakin vuosia aikaa. Rova Lichtenberg, kerroin varmasti teille, että tätä Tarkkailukeskusta ei ole peruutettu. Siis vaalien jälkeen täytyy tämä päätös tehdä. Ja olen varma, että parlamentti auttaa minua sanomaan, että Italian hallitukselle, että aluevaalien jälkeen myöntäkää meille varoja. Herra Van Dalen, on, olen samaa mieltä, että valtio on ollut aivan liikaa esillä. Siis suurin vaara on se, että kansallistetaan uudelleen pankit, infrastruktuuri ja niin edelleen. Mitä sitten tulee siihen kysymykseen, että miksi niin myöhään? Oli aikoinaan olemassa henkilö nimeltä Tito, joka vuosia sitten, siis toisen maailmansodan lopussa, lopulla miehitti Triesten – Slovenia, siellä on siis ainoa asema, äh, satama ja Trieste on siis historiahan me emme voi muuttaa, joten minun tehtäväni on pitää huomiota siitä, että Trieste Cooper äh, yhdistetään. Ja yritän tosiaan tätä muuliin polkua Triesten ja Cooperin välillä muuttaa. mutta minulla ei ole mitään omaa lehmää ojassa. Se on mielestäni upea maailman osa, kaunis sellainen, mutta ei voi omaan historiansa hautautua. ja Itse yritän tehdä sen eteen työtä. Ja yhteinen rakenne tulee olemaan Trieste, Slovenia, Italia. Slovenian mm, liikenneministeri on puolet, se on, hän on puolet nuorempi kuin minä – siis tällainen uusi lähestymistapa tulee varmasti auttamaan. Ja siis tässä on 600 metrin ero, Trieste on siellä merenrannalla ja sitten tästä on 600 metriä, on mentävä ylöspäin. Ja viimeinen kohtani olen erittäin iloinen siitä, että Ranskan yksimielisyydestä, mutta on teidänkin on myös ajateltava sitä, että näitäkin osia tuetaan. Joten olen erittäin iloinen teidän tuestanne. Puheenjohtaja, kiitos. Well, Mr. Brinkost, thank you very much. Herra Brinkost, suurkiitos teille. Kaikki tämä mielestäni oli erittäin mielenkiintoista. ja usein jaettu ohjelma on puolitettu ohjelma, ongelma. Ra- jaettu ongelma on puolitettu ongelma. Yeah, but Flying Scotsman, yeah, no niin, Flying Scotsman. Joka tapauksessa kiitokset teille. Ja vielä kerran valiokunnan puolesta kiitokset teille ja haluamme jatkossakin tehdä yhteistyötä teidän kanssanne, joten suun kiitos. we can now uh, move on to... Nyt voisimme siirtyä hankkeisiin 1 ja 17. Herra Balaks. Mr. Reuter is it who's coming up to do those. This is the Berliini, Milano, Palermo on käytävää numero yksi. Ja koordinaattori oli Kalva Mertz, jonka kaikki tiedämme surullisesti poistuneen keskuudestamme kesällä. Suuri menetys mielestäni. Ja toinen on Pariisi, Siis me Euroopan parlamenttina rakastamme kaikkea sitä, jossa mukana on Strasbourg. Pariisi, Strasbourg ja sitten sieltä jonnekin pikkukaupunkiin niin Itävallassa Viiniin ja sitten Bratislavaan. Nämä kaksi käytävää herra Roito teillekin kymmenen minuuttia, kuten muille, joten puheenvuoro on teillä. Corridors, yes. 10 minuuttia ja kaksi käytävää. No niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kuten sanoitte, se on nyt hyvin surullinen syy, miksi nyt istun täällä. Karvan Miet oli koordinaattori hankkeen yksi osalta vuodesta 2005 eteenpäin, mutta voin sanoa, että Euroopan laajuisesta verkosta vastaavana vuonna 1998-2000 olin jo mukana komiteassa, joka tarkasteli tätä tunnelia noin kymmenen vuotta sitten. Karamiet, hän oli liikenneasioista vastaava komission jäsen, eli hän seurasi tätä hanketta noin 20 vuoden ajan. Tämä on hyvin surullista, mutta tämä on myöskin suuri ilo nyt olla täällä kertomassa teille hänen raporttinsa ytimestä. Ja tärkein viesti on, että ensisijainen hanke yksi etenee hyvin kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa. Saksassa, Itävallassa ja Italiassa. Saksassa tärkeimmät osiot, jotka ovat saatu päätökseen, liittyvät Berlin, Halle Leipzig, München, sitten pullonkaula, Halle Leipzig, Nürnberg – Tällä hetkellä sitä ollaan tekemässä ja siihen on investoitu 7 miljardia. Itävallassa rakennustyöt ovat käynnissä. Siellä on sijoitettu 2,3 miljardia. Ja Vörgelin ja Innsbruckin välinen osuus käsittääkseni avataan vuoden 2012 lopussa. Saksassa Äh, Italiassa Verona, Bologna ja Milano Bologna osuudet on avattu. Siellä nehän ovat tärkeimmät osiot tästä hankkeesta. Ja pian avataan myöskin Bologna Firenze osuus vuoden 2009 loppuun mennessä. Eli Italia tekee hyvin tärkeän osan tästä ensisijaisesta hankkeesta yksi – ja se luo selkärangan tälle korkean nopeuden junayhteyksille Italiassa. Carpamiet hyvin selkeästi keskittyi kysymyksiin, jotka olivat hankalimpia, ja alusta pitäen koordinaattorina hän oli havainnut, että tämä rajan ylittävä osue Münchenin ja Veronan välillä, nämä kaksi rajaa olivat ne hankalimmat. Tärkeimmät kysymykset liittyvät tähän base tunneliin pohjoisen eteläiseen sisäänkäyntiin. Mutta hyvä uutinen on se, että ympäristötutkimus Bernabase-tunnelista on saatu valmiiksi. Nyt odottelen sitten Lichtenbergerin kysymyksiä tästä aiheesta. Ja Tärkeää myöskin, että Itävallan ja Italian puolella heinäkuussa 2009 saimme parannuksia rahoituksellisiin ja teknisiin kysymyksiin. Eli tunnelin rakentamisen pitäisi alkaa vuonna 2010 ja se pitäisi saada valmiiksi vuonna 2022. Se on tietysti paljon myöhemmin kuin kuvittelimme, mutta kuitenkin on tärkeää, että työ saadaan käynnistettyä. Tärkein asia on se, että nämä yhteydet myöskin toteutetaan. Me tarvitsemme kunnollisia rahoitustakeita jäsenvaltioista ja meidän täytyy varmistaa, että tämä uusi rautatie on täysimittaisesti käytössä ja että meillä on täysi yhteensopivuus infrastruktuurien välillä ja että se ei tarkoita ainoastaan ihan MTS, vaan yhteensopivuutta myöskin akselipainon junien pituuden osalta – ja eri järjestelmien välillä. Ja voin taas ilmoittaa teille, että Calvink, joka tekee työtä IATMSn osalta, on varmistanut, että on aiekirje, joka on allekirjoitettu käytävän B-osalta. Se on identtinen tämän ensisijaisen hankkeen yksi kanssa. Ja sitten vielä lopuksi kaupan miehet toimii aktiivisesti ja varmistaessaan, että kaikki toimijat olivat mukana tässä prosessissa. Ja tästä johtuen tämä Brena työryhmä ja foorumi tekevät yhteistyötä tehdäkseen Brennan toimintasuunnitelman, jonka voimme myöskin toimittaa teille. Tästä asiasta allekirjoitettiin Roomassa yhteinen sopimus. Mukana olivat kaikki sidosryhmät, yksi lukunottamatta, ja siinä voi ehkä puhua hiukan. Kyse oli siis Deutsche Bahnista, ja se johtui siitä, että siellä tapahtui muutoksia korkeimmassa johdossa tähän aikaan. Mutta toimintasuunnitelmassa oli 15 erilaista toimenpidettä, joiden pitäisi vaikuttaa siihen, että tämä tunneli voidaan toteuttaa ajoissa. Parlamentti on jo suostunut siihen, että uusi koordinaattori nimetään ensisijaiseen hankkeeseen numero yksi. Tämä nimi täytyy vielä tarkistaa. Tämäkin liittyy Saksan vaaleihin. Näin ei vielä ole käynyt, mutta uskon, että me kaikki teemme yhteistyötä kolmen seuraavan vuoden aikana Mietin hengessä. Niin voimme varmistaa, että tämä hanke toteutuu. Tämä siis hankkeesta yksi. Sitten ensisijainen hanke 17. Puheenjohtaja Tämä on hanke. Peter Balash oli koordinaattorina. Ja siihen on nyt hyvä syy, että hän ei ole täällä. Hän on nyt Unkarin ulkoministeri. Ja sanotaan vaikka, että Hänellä on käsiteltävänä hyvin teknisiä asioita ja toivottavasti jossain vaiheessa teette uudelleen yhteistyötä eurooppalaisissa kysymyksissä, ettekä laajemmin näissä ulkosuhdekysymyksissä. Tämä hanke sinänsä on hyvin menestyksekäs. Ranskan puolella on toteutettu No ei ihan vielä Strasbourgin asti. Ja samalla olemme nyt siirtyneet toiseen vaiheeseen. Ranskan ja Saksan välinen yhteys on nyt rakenteilla. Se ei koske ainoastaan ratateliikennettä, vaan myöskin Reinin liikenteestä tulee sujuvampaa. Eli se vaikuttaa myöskin sisä- vesiliikenteeseen. Suuret osat Saksan Karlsruen osuudesta, Karlsruhe Stuttgart osuus on myöskin jo käytössä, Stuttgart Ulm rakennetaan 2010-2020 välillä. Ja Augsburgin ja Münchenin välinen osuus saadaan päätökseen vuoden 2010 loppuun mennessä. Saksassa keskustellaan seuraavina kuukausina Ulm-Augsburgin välisestä osuudesta, mutta tämä ilmeisesti kuitenkin etenee ihan tyydyttävällä tavalla. Itävalta on rakentamassa kahta osuutta Lintsistä Viiniin, ja sen pitäisi olla käytössä vuonna 2013. Ja sitten Lintsistä pääsee viiniin 13 minuuttia nopeammin ja 40 minuuttia nopeammin viinistä uuteen asemaan ja Lintsin tunneliin. Ja näin yhdistetään läntinen rautatieasema ja päärautatieasema. Slovakiassa tarvitaan vain muutama kilometri Viinin ja Bratislavan yhdistämiseksi. Ja meidän on varmistettava, oikea yhteys saa rahoitusta. Ja odottelen nyt näitä kysymyksiä tästä aiheesta. Mutta jos nyt saan puhua henkilökohtaisesti, minusta on tärkeää, että meillä on yhteys, jossa on lentokentät mukana. Se on tärkeää. Tämä liittyy tähän yhteensopivuuspolitiikkaan. Peter Balash on ollut siis hyvin aktiivinen kaudellaan. Hän on saanut kaikista neljästä jäsenvaltiosta aiekirjelmän. Meillä on jo tukiilmoitus yli sadalta alueelliselta taholta ja on rajat ylittäviä sopimuksia kaikkien jäsenvalti- kyseisten jäsenvaltioiden välillä. Eli tätä hanketta voidaan pitää esimerkillisenä vaikeana hankkeena. Siellä on paljon alueellisia, paikallisia ongelmia. Kuten Blinkelskin sanoi, jokainen hanke on hieno, kun sitä katsotaan yleisesti, mutta jokainen hanke luo paljon paikallisia ongelmia. Ja tässä koordinaattorit ovat olleet merkittävässä roolissa varmistaessaan, että nämä hankkeet etenevät – ja tämän verran voin nyt kertoa teille, no minä en ole koordinaattori, en hae mitään työ koordinaattorin paikkaa. Minä olen täällä vain sijaisena, ikävä kyllä van Miertin puolesta ja myöskin Peter Balashin puolesta. Mutta olen valmis vastaamaan kysymyksiinne myöskin kollegoltani Reutersilta. Ja toivottavasti pystymme vastaamaan kaikkien kysymyksiin. Kiitos. Kiitos. Ainoastaan Rova Jegla on pyytänyt puheenvuoron, mutta olen varma. Hetkinen. Joten kaikki kysymykset yhdessä pikemminkin kuin yksi ja sitten toinen. Eli varmasti edustajia, teillä on mahdollisuus jäsenellä omat vastauksenne. Ensiksi EPP-ryhmästä herra Kuun. Ah, Hyvät kollegat, liikenne asioilla on tietysti tarkoituksena parantaa yhteyksiä ja saada tavarat päämääränsä. Mutta yhä useammin saamme huomata, että Euroopassa pohjois-etelä välillä, mutta myöskin itä-länsi välillä on hyvin suuria ongelmia. Tämä koskee Brennerin tunnelia. Sitä rakennetaan kahdesta suunnasta, mutta ruuhka-aikoina siellä on ongelmia rajoalueilla. Eli miten onnistumme siinä, että nämä osiot pohjoiseen päin Brenneristä Münchenin suuntaan, mutta myöskin etelään, Brenneristä Veronaan. Voimme rakentaa nämä osiot ajallisesti, ajan aikamukaisesti, koska tämähän liittyy liikenteeseen etelä- ja pohjoissuuntaan. Meillä on eurooppalaisia verkkoja, se koskee siis koko Eurooppaa. Ja emme voi sanoa, että jossain kohdassa nämä verkostot loppuvat, ja sitten Palermosta Berliinin, meidän täytyy katsoa, miten voidaan yhdistää nämä ristikkäiset yhteydet. Meillä on nyt tässä Euroopan laajuisissa rautatieverkostoissa osioita, jotka ovat Alpien eteläpuolella, ja myöskin tehän puhuitte näistä 17 kohdasta, ja tämä on nyt keskeinen kysymys. Miten tämä verkostointi onnistuu? Jos nyt katsomme, miten nämä alpit yhdistetään Graatsista Brunnerin ja siitä sitten jatketaan itään Varsovan ja Danzigen kanssa ja myöskin Praha ja Berliini mukaan ottaen. Ja meillä pitää myöskin ottaa mukaan Tukholmaan ja Rostokkiin menevät linjat. Ja mielestäni EPPn kannalta tämä on yksi edellytys. Eli tässä meidän täytyy ottaa huomioon näiden reittien liikennetärkeys ja meidän täytyy muistaa myöskin Skandinavian ulottuvat reitit. Äh, edustaja Mais. Ja, vielen Dank, Herr Rüde, zunächst mal für Ihre Auto. Kiitoksia tästä alustuksesta. Minulla olisi yksi lyhyttä kysymystä. Olen nyt uusi täällä, eli Ehkä vanhemmille jäsenille tämä on jo selvää, mutta tämä Brenner Basel-tunneli, olen kuullut sitä jo paljon, ja on kysytty, onko se tarpeellinen ja onko se suunniteltu oikein. Eli puhun nyt tästä yhdestä kohdasta. Eli lähdetäänkö nyt siitä, että kun kriisi on ohi, silloin liikenne jälkeen elpyy ja sitten voidaan puhua myöskin näistä kysymyksistä. Eli onko tämä Brenner Basel-tunnis, onko se riittävän suuri ensinnäkin? Ja sitten toinen kysymys. Jos nyt oikein ymmärsin, että sanoitte, että Vinin ja Bratislava yhteydessä sehän on lyhyt pätkä. Siellä tarvitaan vain muutama kilometri ja sitten tämä oikea raidelevyys täytyy ottaa käyttöön. Sitten puhuitte myöskin näistä lentokenttien mukaan ottamisesta. Eli Viini ja Bratislava, otetaanko siihen mukaan myöskin nämä lentokentät vai mistä tässä oli kyse? Kiitos. Next, deep breath now, Mrs. Lichtenberger. Sitten Rova Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Kiitokset. Minun täytyy nyt puhua lyhyesti, koska muuten tämä kestää vähän liian pitkään tämä keskustelu. Brenner, Valsis-tunneli. Te sanoitte, että on tehty ympäristötutkimukset ja viittaisin siihen, että etelässä on suurempia geologisia ongelmia. Ja tästä syystä myöskin tämä pilottihanke on törmännyt suurin ongelmiin. Eli kaikki, mitä aikaisemmin on sanottu näistä geologisista riskeistä, ne on nyt vahvistettu tällä osiolla. Ja Itävallassa ja Italiassa oli myöskin ongelmia ja erilaisia kategorioita, ja joillain alueilla tässä ei myöskään ollut kysytty väest- paikallisen väestön mielipiteitä, ja tässä on ikään kuin vaarannettu se, mitä tapahtuu tietyllä alueella. Ja toisaalta on puhuttu siitä, että tähän pitäisi sijoittaa lihää rahaa. Mutta se on sitten toinen asia. Tämän hankkeen osalta minulle ongelmallista on se, että teidän kertomuksen mukaan tässä eteläisessä osuudessa Veronaan asti on olemassa vasta hankkeita, eikä vielä mitään muuta. Siksi minusta ei ole omituista se, että saksalaiset liikennesuunnitelmissaan eivät pidä tätä brenner tunnelia painopistealueena. Miksi investoisi johonkin, jos ei tiedä, miten tämä työ tulee jatkumaan tulevaisuudessa. Eli tämä nyt on tämä perustavanlaatuinen kysymys. La- liikenne pohjoisesta Italiasta ei mene Innsbruckiin, vaan se menee Alppien yli etelään tai pohjoiseen. Ja jos tämä Brennerin Veronan välinen osuus on nyt niin paljon myöhässä, ja meidän täytyy muistaa, että tässä on hyvin monimutkaisia rakennustöitä mukana, sitten ei ole mitään järkeä nyt keskustella tästä tunnelista. Ja sitten nämä rahoitustakuut Italialta, että tulee talousarvioon ja rahoitukseen, niin mielestäni haluaisin keskustella siitä laajasti, koska tämä nyt ei vaikuta minusta vielä niin luotettavalta. Sitten lopuksi vielä, te puhutte tästä yhteensopivaisuudesta teknisessä mielessä. Menisin hiukan pidemmälle. Tiedän, että monet junat pysähtyvät Brenneriin, koska Italiassa tarvitaan kaksi veturia. Ja se, että toinen ei tule paikalle, on sitten kaksinkertainen. Ja sitten matka ei voida jatkaa. Ja siellä on puhuttu jo tästä odotusajasta. No itse äh, vartuin siellä aika lähestöllä. Ja sitten tämä Messinan silta. Sehän nyt taas ajankohtainen asia Italiassa, onko se osetta hanketta vai ei. Tiedän vain näistä ympäristökysymyksistä. Ja sitten 17 verkostosta. Edelleenkin meillä on nämä kolme vaihtoehtoa. Meillä ei ole mitään lopullista päätöstä. Minusta parempi olisi se, että rakennamme yhden näistä nopeasti. Se menisi vanhan Badenin linjan yläpuolelta. Ja sitten tämä käytävä 17. Valashe puhuikin siitä, Onko mietitty sitä, että Münchenin ja Linzin välillä olisi myöskin tämä Saksan teollisuuskolmio, että se saataisiin myöskin yhdistettyä tähän. Sehän olisi järkevää. Silloin siihen tulisi paljon lisää tavaraliikennettä. Entäs sitten Ranska? Onko siellä tavaraliikennettä vai onko se edelleenkin pelkästään keskitytty näihin nopea, nopeihin matkustajalinjoihin? Eli onko tällä hetkellä mitään pohti, pohdintoa sen suhteen, että käytettäisiin uudelleen tätä vanhaa linjaa? Mielestäni se ei riitä. Kiitos. Neljä puhujaa vielä, herra Policek, Rova Jäkille. sitten herra Kramer, ensiksi herra Koli. Děkuji, já budu podstatně stručnější. Hyvin lyhyesti. Me puhun mielelläni kaikista näistä käytävistä ja eri reiteistä. Tsekin tasavalta tulee olemaan tällainen musta aukko, mikään ei kulje maan läpi. Ja ensimmäinen puhuja sanoi, että meidän on myös, jos halutaan Berliinistä Viiniin, jolle halutaan Münchenin kautta mennä, jos halutaan mennä Viinistä pohjoiseen, niin silloin on mentävä vieläkin jonkun maan läpi. Puhumme Brnosta, joka on Tsekin tasavallassa. Ehkä ihmiset, jotka työskentelevät tällä alalla, ovat sitä mieltä, että se, mitä meidän pitää tehdä, on – siirtää kaikki meriliikenteeseen, mutta näin ei kuitenkaan tapahdu. Haluaisin kysyä, tuleeko meillä olemaan mitään yhteyksiä. Mehän aina yritämme yhdistää jotain johonkin, mutta emme ole tähän saakka vielä pystyneet rakentamaan 880 metriä, jotka yhdistäisivät kaksi vanhaa rautatietä. Onko teillä mitään käsitystä siitä, mitä siellä tapahtuu? Siis nämä ovat ne kaksi asiaa, jotka kaksi kollega mainitsivat. Vetslav Jetsin, se aiotaan rakentaa uudelleen, mutta Jetsinissä on tunneli, jossa on pelkästään yksi raide ja Jetsinin takana siellä on myös yksi raide, joten kaikki tämä on liian kapeaa. Mitä Moraviaan sitten tulee? usko, että sinne, sieltä on mitään yhteyttä Puolan suuntaan. Siis pohjoisesta Bretsoaviin siellä on käytävää, mutta tässä on kysymys 160 kilometristä, enkä puhu tässä mistään luotijunaraiteista. Sitten on Jägle. Kiitoksia. Kiitoksia Ryytsälle siitäkin. En nyt enää ole liikennevalikunnan jäsen, mutta olin kuitenkin täällä kymmenen vuotta – ja saan nyt kuitenkin puhua täällä. Käytävä 17. Toisin kuin se, mistä niin Kramer varmaan puhuu myöskin tästä kohta, eli nämä kriittiset kysymykset yksittäisiin kohtiin, eli miten tämä jatkuu. No, olen nyt täällä ja haluaisin päällöstä kiittää. Se osa Etelä-Saksassa, josta nyt puhun, sen joten hän on saanut jotain uskomatonta aikaan. Haluaisin todeta kollegoille, että 15 vuoden ajan Saksassa keskusteltiin siitä, miten rahoitus saadaan järjestettyä Stuttgartin ja Alppien osalta. 15 vuotta, ja siis Saksan sisällä. Ja täytyy sanoa, että moniin asioihin tarvitaan kärsivällisyyttä, mutta toinen huhtikuuta 2009 rahoitussopimukset allekirjoitettiin alue- hallituksen tasolla, liittohallituksen tasolla, ja Ballashin ansiota tämä hyvin pitkälti oli. Sen lisäksi, jos ajatellaan myöskin tätä Alppien osuutta, siinähän tällä hetkellä täytyy mennä lähden jalan, eli siellä on vielä paljon tehtävää. Ja itse tulen Yläschwabista, ja siellä kritisoitin sitä, miksi pitäisi maksaa asioita, jotka eivät liity meihin mitenkään. Nyt koko Etelä-Saksassa on tunnustettu, että jos tämä käytävä saadaan selkärangaksi, silloin myöskin saamme lisää näitä palveluita. Ja tällä hetkellä palvelujen tarjoaja ei kiinnosta tämä alue. Eli tässä mielessä olen nyt täällä kiittämässä Balashia ja pyytäisin, että ne, jotka tulevat teidän jälkeenne, että me tarvitsemme tätä linjaa ja olen samaa mieltä siitäkin, että Pariisi Budapest pitää myöskin saada aikaan. Ja se täytyy ottaa huomioon, kun mietitään yhteensopivuutta ja toimintatapoja. Ja jos olemme kärsivällisiä, niin sitten onnistuimme. Ja Kramer, te puhuitte tästä Stuttgartin osuudesta kunnallisvaaleissa. Ja minäkin, minullekin tämä on menestys, eli yrittäkäämme tehdä tässä yhteistyötä, niin sitten voimme todellakin menestyä. Kiitos, herra Kramer. Jos puhutte ja käytte tavallaan kuljette puheenjohtajan kautta, olisimme kaikki kiitollisia. Aluksi Berliinistä Tukholma. Näissä papereissa, joita olemme saaneet, tässä on puhuttu tästä käytävästä, ja tätä pitää laajentaa pohjoiseen Berliini, Kööpenhamina, Tukholma ja myöskin Berliini, Hampuri, Kööpenhamina. Eilen puhuimme näistä uusista käytävistä rahtiliikenteelle, ja siellä on todettu, siellä ei puhuttu Berliinistä, vaan Innsbruckista, Hampurista ja Kööpenhamina Tukholma reitistä. No, Euroopan laajuiset verkot ovat eri asia, nämä Tukholmaan asti, ja sitten on kolme eli varianttia. Ja pyytäisin, että saisi aikaan jotain yhtenäisyyttä, ettemme taas saisi uusia papereita ja uusia reittejä, koska jos meillä on 27 reittiä, niistä ei toteudu mikään ja niihin ei saada enää rahoitusta. Sitten Jegle oli ainoa konservatiivi Baden-Württembergistä, jonka kanssa oli samaa mieltä Stuttgartista, koska sitä kysyttiin, miksi Stuttgartiin menee näin paljon rahaa. No sitten Stuttgartissa äh, vihreistä tuli vahvin puolue, vaikka me vastustimme tätä. Ja EU ei ole antanut tähän senttiäkään, ja siitä olen kiitollinen, en vain Balashille, vaan myöskin komissiolle. Eli tämä piti rahoittaa itse. Jos te sanotte, että rahoitus ei ole mikään ongelma, niin nämä luvut, jotka on julkistettu Stuttgartin yhteyden osalta, ne pohjautuvat vuoden 2004 tietoihin. Ja nämä tiedot ovat vuodelta 1998. No, kaikki nämä hankkeet ne ovat kaksi kertaa kalliimpia mutta jos te onnistutte saamaan rahoituksen tähän, niin sitten EUlla ei ole päätetty mistään prosentuaalisesta luvusta, vaan kiinteästä summasta. Baden-Württembergissä on niin paljon rahaa, Saksassa on vielä enemmän rahaa, eli te voitte tehdä kaiken itse. Mutta vaikka tämä saataisiin valmiiksi, ja tämä osuus, josta puhuttiin, tämä Alppien osuus, sehän on pelkästään nopea junayhteyslinja. Eli meidän täytyy muuttaa myöskin tätä Stuttgartin 21, jotta myöskin rahtiliikenne olisi sujuvampaa. Eli miksi käytetään miljardeja ilman, että tätä tilannetta muutetaan? Tämä täytyy selittää sen jälkeen, kun me vastustimme tätä viime viikolla. Eli odottelen nyt näitä perusteluita teiltä. Ja sitten viinistä vielä yksi kohta. Ajattelin, että tämä nyt olisi selvää. Valasin kanssa olen puhunut tästä useamman kerran, ja hän sanoi, että slovakialaiset haluavat nämä kaikki kolme, sanoi, että he saavat vain yhden, ja se menee lentokentän kautta. Onko tämä nyt vielä epäselvä vai ei? Ja nyt olen saanut kuulla, että mitään yhte- yhteyttä lentokentälle ei ole, vaan pitää, silloin pitää vaihtaa junaa. Ja sitten nämä paikallisunat ovat liian täynnä ja näiden rajat ylittävien verkostojen pitää olla paljon laajempia. Meidän pitää tehdä sellaisia, mistä on todella hyötyä. Sehän saa 3 prosentin rahoitusosuuden EUlta. Sitten valtava rautatieasema. Siellä on suljettava osa näistä laitureista, koska siellä on liikaa ihmisiä. Ei tarkastelkaa, mitä nyt sitten Viinissä tapahtuu. Jos olisitte sanonut tämä jo alussa, olisimme voineet säästää 15 minuuttia. Viimeinen puhuja. Puheenjohtaja Ryyte, minä puhun paljon lyhyemmin, mutta en nyt voinut päästä tätä tilaisuutta käsistäni. Puhun nyt ensimmäistä kertaa Rähätelakin seuraajana. Ja puhun tästä Itämeren ja Adrianmeren käytävästä. Ja on hienoa, että tämä käytävä ei ole pelkästään pohjois-eteläsuunnassa, vaan se voi yhdistyä myöskin tähän länsi-itä-verkostoon. Me voimme todellakin saada aikaan helpotuksia junaliikenteessä ja on tärkeää, että yhdistämme näitä eri rautatiehankkeita. Steiermarkissahan on kiinnostunut tästä siksi, että se on yksi kalleimpia hankkeita – näissä asioissa, ja se on jo rakenteilla, ja 2015 se on jo pitkällä, ja 2018 se valmistuu. Ilman mikrofonia. Ich glaube nicht, dass es hier... En nyt usko, että meidän tehtävämme on löytää rahoitusta. Sopii tietysti, että vastaatte, mutta puheenjohtajan kautta niin, että muut tietävät, mihin te vastaatte. Sitten toinen kysymys. Olen hienoa siitä, että tämä käytävä on herättänyt niin paljon kiinnostusta. Sillä on paljon merkitystä meille. Ja sitten Finnissä suunnitellaan äh, päärautatieasemaa ja uskon, että tämä on erittäin kiinnostava hanke ja se saa hyvin paljon huomiota EU-saivan oikeutetusti. Ja olen iloinen siitä, että tänä iltana meillä on tästä asiasta tiedotustilaisuus Jehudin menun salissa. Kiitos. Kiitos. Minulla on vain yksi yksinkertainen kysymys, ja se maksaa vain 25 miljardia. Voitaisiinko tätä jatkaa että Manchesteriin, siis henkilökohtainen kysymys. Täytyy tietysti aina vastata puheenjohtajan kysymykseen ensin. Jos te löydätte rahat jostain, niin okei. Mikäli sallitte hyvin nopeasti, yritän vastata kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Jotkut ovat sellaisia, joissa minulla ei ole mitään lopullista vastausta teille vaan ne ovat sellaisia, että käsittelemme niitä, käsittelemme niitä tulevaisuudessa. Ensimmäinen kysymys. Eli kysymys, josta myöskin Raaner puhui. Tietysti myöskin täytyy miettiä tulevissa keskusteluissa, kun keskustelemme eurooppalaisista verkoista, meidän täytyy miettiä seuraavia käytäviä ja meidän täytyy miettiä miten näistä ensisijaisista hankkeista saataisiin aikaan johdonmukainen verkosto, ja joka olisi mukana myöskin liikennepolitiikassamme. Ja sitten täytyy miettiä tätä verkostoitumista laajemminkin Itämeren suuntaan, Skandinaavian alueelle, mutta myöskin Välimeren alueelle – Brenner Basistunnelin lisäksi. Myöskin voin todeta Meissnerille, että meidän arvioittimme mukaan Brenner Basistunnelissa menee noin 400 junaa päivässä, eli siellä on aika paljon liikennettä. Ja näitä asioita pitää sitten pohtia edelleen ja tämä on hyvin tärkeä liikennepoliittinen hanke. kolitsekille. Te puhuitte Tsekin tasavallan tilanteesta. Ja myöskin Tikaulle haluaisin todeta, ja saman Kramerille, hänkin puhui tästä kysymyksestä. Eli miten voidaan saada Itä-Eurooppa mukaan tähän verkostoon. Ja puhutti puhutte myöskin siitä, tämä hanke 17 menee näin pitkälle, koska Balas ei olisi voinut mennä tässä sen pidemmälle. Hänen puolustuksen täytyy sanoa, että meillä on hanke 22, ensisijainen hanke 22, ja nimenomaan se toteuttaa tämän verkostoinnin myös Tsekin tasavallan osalta. Eli siinä on Budapest ja Bukarest mukana. Ja jälleen kun Balacista tuli ulkoministeri, mietimme juuri sitä, että soveltaisimme sääntöjä vähän joustavammin ja josko hän voisi hoitaa myöskin tätä hanketta 22. Eli siinä mielessä olemme ajatelleet vähän samansuuntaisesti. Sitten Rova Lichtenberger Te puhuitte näistä hyvin suurista lukemista. No, suuria geologisia ongelmia on. Niitäkin täytyy sitten vielä ratkoa. Mutta aivan perustavanlaatuisesti täytyy sanoa, että eurooppalaiset koordinaattorit, komissio, mutta myöskin Euroopan parlamentti on erittäin tärkeässä roolissa eurooppalaisissa verkoissa – mutta meidän täytyy aina muistaa toissijaisuusperiaate. Ja monet näistä asioista liittyvät alueellisiin kysymyksiin. Eli meidän täytyy nyt katsoa, missä Eurooppaa tarvitaan ja missä siitä on hyötyä. Ja muilla alueilla meidän täytyy sitten katsoa, miten asiat hoidetaan alueellisesti ja paikallisesti. Olen täysin samaa mieltä siitä, että nämä lisäyhteydet etelään ja pohjoiseen ovat kaikkein tärkeimmät. Ei voida rakentaa vain tunneleita ilman, että ne yhdistetään mihinkään. Sehän on tämän koordinaattorin tärkein tehtävä ja tulevankin koordinaattorin tehtävä. Eli täytyy varmistaa, että kun rakennetaan tunneleita, myöskin ruvetaan rakentamaan yhteyksiä tähän tunneliin. Oli sitten Münchenissä, Onko siellä oikea yhteys lentokentälle? Tai oletteko se etelästä? Eli verkostoituminen Veronaan ja onko rahoitus oikeanlaista? Nämä asiat kuuluvat koordinaattoreille. Ja tästä on puhuttu jo toimintasuunnitelman yhteydessä. Ja sitten Kramer ja Meister. Te kumpikin kysyitte tästä Bratislavasta. Meille on aivan selvää, me rahoitamme ainoastaan tämän eteläisen osuuden. Eli eteläinen osuus lentokentälle. Tätä Balash suositteli. Tämän me olemme rahoittaneet Euroopan verkkojen osalta. Mutta ihan milläni selvittäisin tätä ongelmaa vielä uudelleen. Meidän pitää saada toteutettua oikeanlaista yhteensopivuutta. Se on ihan selvä. Sitten Jegle. Minä voin välittää Balashille sen, mitä te sanoitte. Hän on hyvin myönteisesti vaikuttanut tähän asian kehittymiseen. Ja on myöskin selvää, että me emme halua puuttua tähän Stuttgartin 21 asiaan. Meille on tärkeää, että meillä on tämä yhteys, mutta millä tavalla se toteutetaan? No, tässä tulee taas toisiasuusperiaate kysymykseen, ja päätös pitää tehdä paikallisesti. Onko tämmöistä Stuttgart 21 tai muussa toteutuu? No se on sitten kansallispoliittinen päätös, ja täällä Euroopan tasolla ei näitä asioita päätetä. No sitten vielä tämä Manchesterin kysymys. No minullahan on siihen erityinen intressi, koska minäkin opiskelin siellä Manchesterin eteläpuoleisessa yliopistossa. Taisin nyt vastaa kaikkiin kysymyksiin, mutta... Ai niin, tämä silta. Niin, Tämä silta on osa, ja myöskin parlamentti on näin äänestynyt, eli se kuuluu tähän hankkeeseen yksi. Mutta myöskin on selvää, että meidän täytyy nämä rajat ylittävät osiot eurooppalaisissa verkoissa rakentaa aina ensisijaisesti. Ja näin me teemme myöskin tulevaisuudessa. Haluaisin kiittää teitä, herra Roitte, ja sanoa, että Oma hallitukseni on tosiaan tekemässä suunnitelmia luotijunaksi eh, Manchesterista Lontooseen. Tietysti tämä voi noin huumorilla sanottuna tapahtuakin. Kuten tiedätte, että on aina helppoa silloin, kun istutaan oppositiossa – se on tietysti mahdollisuus, mutta haluaisin kiittää teitä esityksestänne kahden koordinaattorin puolesta. Valitettavasti yksi ei ole enää joukossamme. Haluaisin kiittää myös edustajia ja me aloitamme jälleen kello 15.00. Herra Valentin Di Valera esittelee meille silloin ensisäisen hankkeen 21 valtamerien moottoriteistä. Kiitos ja miellyttävää lounasta.